I think we can start. Voimme aloittaa. Ennen kuin äh, aloitan kokouksemme. Haluaisin todeta, että kaikki olemme äärimmäisen järkyttyneitä ja surullisia tiistaisen Ranskan Alpien lentoonnettomuuden jälkeen. Ajattelemme uhreja, heidän ystäviään, sukulaisiaan sekä tietenkin miehistön jäseniä. Erityisen järkyttyneitä olemme siitä, että uhrien joukossa oli koululuokka, joka oli osallistunut oppilasvaihtoon ja näin osallistunut rajat ylittävään yhteistyöhön Euroopassa. Osanottomme on syvä. Me toivotamme kaikille voimia tässä suuressa surussa. Nyt pyytäisin, että nousette muistelemaan uria. Danke sehr. Was ich da abge Tapahtuma on todellinen tragedia kansainväliselle siviiliilmailulle. Tällä hetkellä on vielä täysin epäselvää, mitä tapahtui. Ja nyt on tärkeää, että uhrit löydetään ja että toteutetaan riippumaton tutkimus Ranskan, Saksan ja Espanjan viranomaisilla on hyvin vaikeat pelastustoimet äh, nyt edessään ja käynnissä, ja valiokuntamme tulee jatkossa keskustelemaan äh, jatkotoimista. Nyt esityslistaan, hyvät naiset ja herrat, luonnossa voitaneen hyväksyä tällaisenaan, jos vastalauseita ei ole. Olkaa hyvä. Sí, señor presidente. Puheenjohtaja, puheenjohtaja, pyytäisin, että valiokunta olisi äh, viranomaisten, äh, ilmoittaisi viranomaisille, että olemme käytössä lainsäädäntö, jos lainsäädäntötoimia tarvitaan äh, jotta tällainen, tällainen ei, ei pääsisi toistumaan. Tietenkin tässä on nyt hyvin vaikea tehtävä, mutta pyytäisin vain, että ilmoitamme olevamme käytettävissä. Kyllä, juuri näin tulemme toimimaan. Kun, heti kun jotain tuloksia ja tietoja saadaan, niin palaamme kyllä asiaan ja teemme kaikkemme. Eli sitten pöytäkirjan hyväksyminen helmikuulta 23.24. kokouksesta helmikuulta siis äh, pöytäkirjat voitaneen hyväksyä. Mitä puheenjohtajan ilmoituksiin tulee? Äh, puheenjohtajan ilmoituksia ei ole. Ja pöytäkirjankaan ei ollut mitään vastalauseita tai... Että te ette vastusta, no sen panen kyllä korvan taakse muistiin, koska ei tiedä. Mm, sitten äh, mitä tulee sisävesialusten teknisiin vaatimuksiin, voimme äänestää. Tässä on yksi ainut äh, koneäänestys, nimenhuutoäänestys, ja tässä tarvitaan 25 ääntä valiokunnalta, jotta mandaatti hyväksytään. Katsotaanpa ensin, onko EPPllä täällä liikaa ääniä, niin kuin usein on. Puheenjohtaja mikrofoni. Rupert. ALDE and ECR will vote against at the end. I know, when, I know. Okay. Yeah, yeah, I talked to them. Also kommen wir zur Abstimmung. Mikro. Mikro, Mikro. Danke. Kiitoksia. No niin, nyt voimme toimittaa äänestyksen. Kyseessä sisävesialusten tekniset vaatimukset. Esittelijämme Ivo Belet. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 43 äänellä, viisi tyhjää. Ja päätösvaltaisuus on siis voimassa. Seuraavaksi toimitamme äänestyksen suosituksesta komissiolle TTIP-neuvotteluista. Valmistelijamme on Wim van de Kamp. Ensin äänestämme kompromissista A. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme kompromissista B. Puolesta. Vas- vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti kompromissi C. Äänestys on alkanut. EPPllä on nyt siellä yksi ylimääräinen ääni käytössä. Edelleenkin. No niin, ja nyt korttien määrä täsmä. Äänestys on päättynyt. 29 puolesta, 16 vastaan, kaksi tyhjää. Kompromissi, se on hyväksytty. Kompromissi D. Puolesta. Vastaan. Tämäkin täytyy tarkistaa koneäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Missä Hanna on? Äänestys on päättynyt. 23 puolesta 21 vastaan, kolme tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G, sanapuheenjohtaja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestys on alkanut. Koneäänestys siis tarkistus. Siis äänestämme nyt tarkistuksesta 26. Äänestys on päättynyt. 22 puolesta 24 vastaan hylätty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää. Taidettiin hyväksyä. Tarkistus 67. No, Tarkistetaanpa vielä tuo äänestys tulossa. Tarkistus 27. Äänestys on alkanut. EPPllä jälleen li- liikaa kortteja koneessa. Yksi ääni liikaa nyt. Nyt asia on kunnossa hyvä. Äänestys on päättynyt. 22 puolesta 26 vastaan. Hylätty. Tarkistus 67. Puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 23 puolesta 25 vastaan. Hylätty. Hylätty. Tarkistus 36 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 39 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämä varmuuden vuoksi koneellisesti. Äänestys on alkanut 39. Äänestys on päättynyt. 22-25 äänin ei tyhjä hylätty. Tarkistus 40 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. 40 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 21-25 äänin yksi tyhjä hylätty. Tarkistus 44 puolesta vastaan hylätty. Tyhjä hylätty. Tarkistus 68 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 69 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 72 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Seuraavaksi johdantosan kappaleen tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi J puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä vielä koneellisesti. Tarkistus 7. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 24 puolesta 23 vastaan hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti vielä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 24 puolesta 23 vastaan hyväksytty. Ja näin loppu äänestys. Toimitetaan koneäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 17 puolesta 28 vastaan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 Tämä tarkoittaa sitä, että valiokuntamme ei toimita lausuntoa TTIP-mietintöön. So, ich glaube, wir können dann in der Tagesordnung weiter. Nyt voimme jatkaa esityslistan käsittelyä. Ich möchte auch Herrn Leichtfried möchte ich bitten, sich auf seinen Platz zu setzen. Nyt pyytäisin teitä kaikkia asettautumaan jälleen paikoillenne, jotta voimme jatkaa kokousta. Jörg myös. Menkää tuohon ulkopuolelle käymään omia keskustelujanne. Täällä jatkamme valiokunnan kokousta. Ines. Herr Ertug. Ja, Herr Ertug. Die Diskussion können Sie gerne draußen führen, aber jetzt nicht, jetzt geht's weiter. Herra Ertug, pyytäisin, että käytte keskustelun nyt sitten jossakin muualla. Täällä jatketaan valiokunnan kokousta. Me puhumme nyt Euroopan strategisten investointien rahastosta sekä lisätalousarvioesityksestä. Meillä on yhteisesittelijöinä Dominique Reke ja Ines Ajala-Sender. Ensin rouva Ajala-Sender, olkaa hyvä. Gut. Wenn er damit einverstanden... No, jos Herra Rikelle sopii, niin hän voi toki käyttää ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja, merci, monsieur président. Kiitos, puheenjohtaja. Olemme Ineksen kanssa noin kymmenen päivää sitten jättäneet mietinnön ja arvostamme kaikkien kollegojen työtä 200 tarkistusta Kiitä meitä yhteistyöstä. Se hyödyttää meitä. Ja meillä on varjastelijoiden kanssa tapaaminen iltapäivällä. Meillä on ollut myös yhteistyötä muiden valiokuntien kanssa, erityisesti Itren kanssa, joka on tavallaan meidän parimme tässä. artiklassa 52 18 ja 19 artiklassa ne ovat toinen vastuvaliokunta. Jarva Ajala Senderin kanssa olemme pyrkineet yhdenmukaistamaan kantamme Itren kanssa, jotta parlamentti kykenisi tarjoamaan ottaa huomioon mietinnön monimutkaisuuden, valiokuntien monimutkaisuuden. Eli tässä kaksi jo, johtavaa valiokuntaa ja sitten kymmeneltä lausunnon, niin yhteenvetona sanoisin, että mitä todennäköisesti vaikka asia kokonaisuus on monimutkainen parlamentin tasolla, on suuri enemmistö todennäköisesti. Ilmaisemme yhteisen huolemme samanlaisiin ehdotuksiin. Hetkinen. Pieni hetki, meillä ei ole täällä nyt Saksan tulkkausta. Yhtäkkiä täältä kuuluikin englantia minun kuulokkeistani. No niin, nyt kuulen teitä jälleen. Eikö, eikö ole saksan tulkkausta, kysyy herra Rike saksaksi. Bien. <clears throat> Donc, en fait, il y a... Tässä on joukko aiheita, jotka lähtevät keskusteluun. joissa näkemykset kuitenkin lähentyvät. että tästä jo vähän hallinnoida lainausmerkissä asioita järjestellä kahden muun toimielimen välillä. Ja sitten asioita, jotka voimakkaasti jakavat komissiota neuvostoa. Että niissä asioissa ei ole lähentymistä. Aiheiden joukossa on karkeasti neljä aiheita. Ensiksi hallinta. Kaikki ovat varmaan samaa mieltä. Eli jäsenten maiden lisäksi kansalliset rahoituslaitokset ja sitten yksityiset tahot ja haluat voivat investoida. Ja sitten aiheiden korvamerkintä on toinen kokonaisuus va- projektejen valintakriteerit. On ehdotuksia, jotka ovat yleisluontoisia, luokittelevista on ehdotuksia, jotka ovat yksityiskohtaisia. Täällä on todella tarkkoja temaattisia ehdotuksia myös. Haluaisin tarjota kollegoille, että ehdotuksen henki ei luultavasti ole tällainen. Tämä on kasvun väline – olemme ilmaiset yleisen huolestumisemme. Ja tuloksen kannalta ehkä ole tarkoituksenmukaista, mutta sitä tai tätä liikennesektoria pitäisi erityisesti tukea. Tämän ehdotuksen tarkoitus on saada yksityistä pääomaa kasvun vauhdittamiseksi. täytyy olla yleisellä tasolla aika joustava, vaikka olisimme suuntaa antavia. Sitten on valvonta, kontrolli. me haluamme osallistua määräysten valvontaan, politiikan valvontaan. Kaksi kommenttia. Ensinnäkin ex post valvonta. On kiinnostavia ehdotuksia kollegoilta tästä aiheesta ja alle viivasilta joka tapauksessa – takomekanismi on Euroopan investointivankin sisällä ja mitä valiokuntia komissioita onkaan, niin joka tapauksessa Euroopan investointipankin vasta tekee sopimuksilla lukkoon lyödyn työjärjestyksen sääntöjen mukaisesti päätökset. Tämä investointikomitea ja muut voivat olla mukana, mutta Viime kädessä Euroopan investointipankki tekee päätökset investointien suuntauksesta. Täytyy keskustella aiheesta, täytyy ottaa parhaat tekijät huomitukseen, mutta sopimusten mukaisesti EIP kädessä päätöksen tekee. Ja sitten ongelma, joka on kaikkein arkaluontoisin. Takuu rahastan alkuperä, mitä rahat voi, täytyy vapauttaa, jotta luodaan, tai, kunhan luo luottamusta. Mutta se ei kenkä puristaa on, että mistä rahat tulevat. Komissio on ehdottanut, että isketään ää, äh, horisontti 2020 ja verkkojen Euroopan välineisiin rankasti ja parlamentti ei hyväksy sitä. Lähes kaikki ryhmät kannattavat sitä ja lähes kaikki valiokunnat ovat samaa mieltä meidän valiokunnassamme. Kaikki esittelijöiden ehdotus. Kaikki tarkastukset menevät samaan suuntaan. lukujen 18 19 poistaminen, jotka koskevat näitä rahalähteitä. Ja sitten kiinnostavia ehdotuksia. Me, meillä on velvollisuus ehdottaa mekanismi, jolla saadaan täyteen tämä takurahasta. Kaikki tuntavat, että meillä on normaali budjettimenettely ja päätösvaltaa siinä. Ja sitten tämä täytyy olla sopeutunut oloihin. Meillä on eri ehdotuksia josta varmaan keskustellaan täällä ja varjostelijoiden kanssa. Kiinnittäisin kuitenkin huomata siihen, että on juridisia ongelmia. Me varmistimme, eh, on asioita, jotka eivät ole sopuksen kanssa. Takurahasto on AA-kohdassa. Ja niin kauan kun rahoituskehityksiä, monimuotoista rahoituskehitystä ei ole muutettu, niin tätä lukua ei voida ottaa erilliseksi. Eli tarkistustavan suhteen kaatuvat juridista syystä. Me olemme eri suuntaan kuin mitä me haluamme. Ja me haluamme sellaisen politiikan, joka ei vähentäisi rahoitusta. Ja sitten pyritään avautumaan muihin budjettiotsakkeisiin muissa valiokunnassa. Itressä Ja arvaan, että tai kuulemme varmaan uudestaan komission jäykkyyskuulosta, jos komissiolla ei ole joustavuutta. Kun vastuusta saadaan vakaa ja voimakas parlamentissa, sillä voi olla ei toivottuja seurauksia kaikille. Emme halua purkaa budjetin politiikkaa, johon parlamentti ja muut kumppanit ovat voimakkaasti kiintyneitä, jotka ovat tehokkaita ja toiminnassa. On syytä olla huolissaan ja tarvitaan joustavuutta. Lopuksi jätetään toista. Sitten meillä on toinen budjetin liittyvä mietintö tarkistuksella esittelijä esittää saman suuntaista kuin substanssivaliokunnat. Eli palauttaa tavan budjetti, monivuotinen budjetti komission ehdottomassa muodossa. Ja tämä liittyy harjoittaa 2020 ja verkkoja Euroopasta ottaisi rahaa, ja tähän ei parlamentti suostu. Kiitoksia. Ja nyt toinen esittelijä Ines Ajala Sender. Kiitos äh, puheenjohtaja ja kiitos kärsivällisyydestänne. Aivan ensin haluan todella lämpimästi kiittää kaikkia kollegoita tarkistuksista. Tarkistukset ovat äh, antaneet meille äh, paitsi tukea, mm, vaikuttaa siltä, että enemmistö tukee meidän valitsemamme linjaa, mm, josta luonnollisesti olimme etukäteen keskustelleet varjoesittelijöiden kanssa, mutta sen lisäksi saimme tarkistuksissa uusia ehdotuksia ja ideoita, jotka parantavat tekstiä entisestään. Niin kuin kollega Rike tuossa jo totesi, vaikka arvostamme kovasti pyrkimystä, yrittää mahdollisimman pitkälti tehdä selväksi ja varmistaa sen, että takuita varten on rahoitusta, niin kuitenkin täällä on myös tarkistuksia, joihin mm, Rikekin viittasi, esimerkiksi ECR-ryhmän kollegoilta, jotka soittavat samaa hälytyskelloa kuin jota minä olen pyrkinyt soittamaan tässä alusta alkaen. Eli se, että kun meillä on komission ja neuvoston ehdotus, niin meidän täytyy luonnollisesti olla paitsi rakentavia, älykkäitä ja luovia, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että vaihtoehtoinen rahoitusehdotuksemme on selkeä sekä Ähm, perusteltu niin, että ne eivät saa tulta purjeisiinsa, jotka äh, pyrkivät kaatamaan parlamentin kannan. Eli siis se, että pyrittäisiin löytämään äh, rahaa EU-budjetista tuosta noin vaan ilman minkäännäköistä luovaa ajattelua, koska tämän takun täytyy olla se kaikkein äh, vankinen. Ja näin ollen meidän tulisi nyt pyrkiä mielestäni löytämään rahaa niin rakennerahastoista kuin äh, maatalousrahoistakin. Äh, ja sitten tietenkin sekin mahdollisuus on pidettävä avoimena, että ensi vuonna avataan vielä monivuotinen rahoituskehys ja tarkastellaan sitä uudelleen. Eli me emme saa todellakaan äh, antaa yhtään tukea niille tai tulta niiden purjeisiin, jotka pyrkivät kaatamaan koko Junckerin suunnitelman tai eivät siihen usko joustavuus, varaukset ja ylipäätään takapainottaminen sekä rollover, kaikki nämä mahdollisuudet ovat käytettävissä. Parlamentilla on käytettävissä näin ollen luovia budjettimahdollisuuksia sen takaamiseksi, että rahoitus on vakalla pohjalla. Jos äh, pyrimme avaamaan muita äh, lukuja, niin kuin Dominik sanoi, niin saattaa olla niin, että ensi vuonna tulee sitten muutoksia, epävarmuutta rahoituksesta ylipäätään, koska avaamme paketin, jossa paitsi me olemme osapuolina myös neuvosto, jäsenvaltiot ja alueet. Ja tässä olisi kyllä sitten ihan toisenlainen dynamiikka, dynamiikka jo mukana. Joten meidän tulee nyt huolehtia siitä, että neuvosto hyväksyy sen, että tämä monimutkainen EU-monivuotinen rahoituskehys ja talousarvio, niiden on palveltava eurooppalaisia hankkeita parhaalla mahdollisella tavalla. Joten minä kyllä uskon, että saamme aikaan yksimielisyyden siitä, että rahoitusehdotukset, joita olemme tehneet, olisivat riittävät ja että eri valiokunnat voisivat tämän ehdotetun paketin hyväksyä. Tosiaan muistakaa nyt, kuinka hankalaa oli monivuotinen rahoituskehys ylipäätään saada sinä pitkien veitsien yönä sovittua, joten jos sitä nyt lähdetään uudelleen avaamaan, ei kolme vuoden kuluttua, vaan ensi vuonna, niin tämä kyllä johtaisi epävarmuuteen. Mutta ehkä me jonkinnäköisen kompromissin tässä voimme saada aikaan. Mitä sitten näihin tukikelpoisiin hankkeisiin tulee? niin meillä on kaksi asetusta. Meillä on tietenkin puitteet olemassa, eurooppalaiset puitteet, jotka tässä ovat olleet voimassa jatkuvasti. Ja kun tässä nyt on tiettyjä mielipideeroja joiltain osin, jotkut esimerkiksi uudet jäsenet ehkä ovat tehneet hiukan toisenlaisia ehdotuksia kuin muut, ja sitten taas jotkut vanhat ehdotukset tässä nousevat jälleen esiin, ajatellen vaikkapa olemassa olevia infrastruktuurihankkeita, jotka ovat rajat ylittäviä minunkin alueeltani, niin kyllä me olemme mielestäni huolehtineet siitä, että ne ovat jo asetuksessa mukana. Ja mitä sitten tulee näihin korvamerkintäprosentteihin, ymmärrän mitä tarkoitatte ja ymmärrän tämän pyrkimyksen, mutta mielestäni meidän täytyisi olla tässäkin varovaisia. Mutta kaikesta aina voi keskustella ja puhua. Mitä tulee kaupunkialueiden liikkuvuushankkeisiin, niin komissiohan aikoinaan tiesi oikein hyvin, että ollaan yhä kiinnostuneempia hankkeista, jotka vahvistavat kaupunkialueiden liikkuvuutta koska näin saadaan vähennettyä päästöjä ja parannettua tieliikenneturvallisuuttakin, niin aivan varmasti ää, ähm, nämä ovat hyviä ehdotuksia. Sitten meillä on tietenkin myös tiettyjä pk-yritystarkistuksia. Ne kuitenkin ovat ITREN toimivaltaan kuuluvia, että en tiedä, että miten me näitä tarkistuksia voisimme ajan. Sitten tietenkin vielä investointipankki ja nämä alakohtaiset toimet. Mm. Meillähän on riippumattomia asiantuntijoita, jotka sitten äh, tekevät valintoja ja tietenkin äh, investointipankin insinöörit Äh, valmistelevat hankkeita ja tietävät kyllä mitä tekevät, joten en minä usko, että meidän tähän täytyy puuttua. Ai niin, sitten täällä on vielä tämä valvonta-asia. Äh, talousarvion valvontavaliokunnassakin valmistellaan lausuntoa EFSiin, ähm, jotta voitaisiin huolehtia siitä, että paitsi että tapahtuu jälkikäteisvalvontaa, niin äh, tilintarkastustuomioistuin yhteistyössä investointipankin kanssa voisi tarkastella ja seurata – jatkuvalla pohjalla näitä toimia ja sitä tapaa, miten eurooppalaista rahaa ainakin näihin korkeamman riskin toimiin käytetään. Ja todella on taattava se, että vuosittaisessa budjettimallissamme ja tietenkin vastuuvapausmenettelyssä valvonta toteutuu EPSistähän on annettu jo tiettyjä suosituksia eh, ja tätä kautta aivan varmasti voidaan varmistaa eh, se, että asiat hoituvat hyvällä tavalla. Kyllä minä uskon, että ainakin ne älykkäät tahot investointipankissa ymmärtävät kyllä, missä mennään ja asia hoidetaan hyvin. Olen aivan varma siitä, että voidaan tekstiä parantaa entisestään ja sitten tehdään tietenkin kompromisseja. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi Markus Piper. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tai haluan kiittää molempia esittelijöitä tästä tasapainoisesta ja sitten myös kyllä erittäin luovasta lausuntoluonnoksesta, joka mm, on myös kyllä ITREN linjoilla osittain. On hyvin tärkeää, että me eri valiokunnat toimimme yhtenä rintamana ja annamme budjettivaliokunnalle ja talousvaliokunnalle hyviä ehdotuksia. Mitä tulee verkkojen Eurooppa-hankkeeseen, sillä on kokonaan 26 miljardia euroa. Tästä 11 miljardia on varattu kohesiomaille. Espanja muuten rouva kollega Ajala Sender ei näihin enää kuulu. Eli 26 miinus 11 vajaat 15 miljardia jää tästä jäljelle. Jätän nuo pilkut pois. Vajat 15 miljardia jäljellä, tästä 2,7 miljardia on tarkoitettu Junckerin suunnitelmassa ainakin EFSille. Sitten jää vielä 12,2 miljardia, 12,2. Tästä voidaan sitten vähentää ne 8 miljardia, jotka menevät tähän ensimmäiseen tarjouskilpailuun. 33 miljardia koko Euroopasta tuli hakemuksia, 8 miljardia on käytettävissä ja nekin ovat jo poissa sitten. Eli enää jäljellä jää 4,2 miljardia. 4,2 miljardista 2 miljardia on sidottu hankkeisiin, jotka investointipankki toteuttaa. Tätä on hiukan vaikea ää, kuvailla, mutta nekin menevät SEFin ja sitten meillä on enää kaksi miljardia ja nämä kaksi miljardia näistä kolme miljardia on sidottu Cesariin ja ERTMSään. Eli <laughs> ei olla edes plus minus nolla tilanteessa, vaan miinus 800 miljoonaa tilanteessa toista tarjouskierrosta varten, tai oikeastaan mahdollista kolmattakin, eli SEF on kuollut. Ei kukaan voi meille väittää mitään muuta, ei komissiokaan. Ei tätä pysty mitenkään enää kaunistelemaan tai laskemaan toisin. Siksipä meidän täytyy kyllä täällä liikennevaliokunnassa äh, korostaa tilanteen dramaattisuutta. Tietenkin me kannatamme Junckerin suunnitelmaa. Se tarkoittaa merkittävää vipua myös monille liikennehankkeille ja monille pk-yrityksille, mutta juuri niillä aloilla, jotka ovat meidän sydäntämme lähinnä, esimerkiksi vesitiet, rautatiet, niin yksityisiä sijoittajia ei kyllä tulla löytämään, erityisesti ei rajat ylittävissä hankkeissa ainakaan, koska rajojen lähistöllä ei sitten ainakaan investointeja saada aikaan. Siksi Kannatan kovasti sitä, mitä kollegat esittelijät tässä toteavat. Haluaisin, että korostamme tilanteen dramaattisuutta entistä selkeämmin, mutta tätä yhteisesittelijät eivät valitettavasti näitä hyväksyvän. Nimittäin se, että käyttämättä jää jääneitä varoja rakenne- ja maatalousrahastoista voitaisiin ottaa tässä käyttöön. Tässä ohjelmassa moinnissa ollaan jo yli vuosi eh, jälkijunassa, eli käyttämättä jäänyttä rahaa on. Tämä on ihan yhtä varma kuin aamen kirkossa. Eli miksei vähintäänkin viimeistäänkin puolivälin arviossa sitten voitaisi todeta, että nämä rahat eivät palaudu yleiseen talousarvioon, vaan niihin välineisiin, jotka ovat eniten kärsineet, nimittäin horisontti ja sefiin. Eli minä ainakin tulen tekemään tämän kaltaisia, tämän suuntaisia tarkistuksia jotta tässäkin valiokunnassa tietoisuus tästä dramatiikasta vielä paranisi entisestään. Siis minä tuen kaikkia niitä vaihtoehtoisia rahoituslähteitä, joita tässä puhut, on esitetty. Kun ajatellaan nyt EFSiä, niin meidän täytyy ehdottomasti huolehtia siitä, että verkkojen Euroopan raide hankkeisiin rahaa saadaan. Eli hyväksytään EFSI ja tästä varmasti syntyy ylijäämää ja nämä ylijäämät on ehdottomasti käytettävä verkkojen Eurooppaan SEFiin ja siellä eh, nimenomaan ne, eh, ne on sidottava rautatiehankkeisiin, koska me jäämme kyllä tässä muuten aivan lapsipuolen asemaan. Mitä sitten hallintoon tulee ja parlamentin vaikutusvaltaan myös äh, hankkeiden valinnassa, olen täysin samalla linjalla esittelijöiden kanssa. Ei meidän tätä tule liikaa korostaa, koska näitä, äh, näistä hankkeista päätöksen tekevät asiantuntijat. Ähm, me emme poliittisesti saa sekaantua tähän ollenkaan. Eli se, mitä komissio on ehdottanut, on mielestäni olennaisilta osiltaan ihan kunnossa. Ja luonnollisesti tämän lisäksi tulemme sitten vielä nostamaan esiin sen, että hankkeiden on tietenkin erityisesti otettava huomioon rajat ylittävyys sekä muut verkkojen Euroopan säännöt, joten ohjelmointiin meidän ei muuten tule puuttua. Mutta kiitos erittäin hyvästä työstä Rikelle ja Ajala Senderille. Aivan varmasti saamme aikaan yhdessä hyviä kompromisseja. Kiitoksia. Kiitos teille ja sitten Rupetsille. Ja, ja thank you, Michael. Um... Kiitoksia, Mihail. No mikäs meillä tässä sitten on edessämme? Se on se, että meillä on kohtuullinen määrä tarkistuksia ja pyrimme pääsemään kompromisseja. Varmasti teemme parhaamme valiokuntana tietysti jotain poliittisia Ähm, erimielisyyksiä syntyy, mutta haluaisin selvittää omaa kantani näihin asioihin. Haluaisin ehkä ei niin tärkeästä asiasta, mutta haluaisimme, että pitää tätä esiriä väliaikaisena rahastona. Se voi ehkä olla tämän monivuotisen rahoituskehyksen ajan ja ehkä jatkoa vielä seuraavaan se, missä Euroopan unioni sitten on, minkälaisissa ongelmissa se on sen jälkeen, saattaa olla, että sitä ei voida edes käyttää kolmen neljän vuoden kuluttua. Toinen kysymys liittyy tavoitteisiimme säilyttää verkkojen Eurooppa-väline ja sen tavoitteet liikennepolitiikasta niin, että Junckerin investointisuunnitelma ei niihin kajoa. Lisäksi olemme keskustelleet myös tarkistuksista, jotka ovat tämän mukaisia. Se on meidän erittäin tärkeä tavoitteemme. Sillä jos Junckerin investointirahaston rahat menevät muualle, silloin ne voivat tehdä mitään, mutta jos se suunnataan liikenteeseen, niin silloin se ei voi olla näitä pitkän aikavälin tavoitteitamme vastaan. Erityisen varoista se on se mm, siinä mielessä, että enemmistö näistä hankkeista jää yhden jäsenvaltion sisään ja verkkojen Eurooppa väline sisältää myös rajoja ylittäviä hankkeita, yhteishankkeita useiden maiden välillä, esimerkiksi rautatiealalla. Se on aivan toinen tavoite. Silloin me näemme tuloksia viiden vuoden kuluttua ja kaikki ovat erittäin pettyneitä tällaiseen liikennepolitiikan kehitykseen. Se olisi huono vaihtoehto. Sitten tässä on useita tarkistuksia, jotka liittyvät hallituksiin haluaisimme säilyttää jonkunnäköisen hallinnan, siis ei poliittisella puolella, niin kuin Piper totesi. Olen samaa mieltä, että ei varmaan tarkoita tässä suhteessa tee mitään, kun kysymys on hankkeiden valinnasta, mutta muu pääosasta minun mielestäni täytyy olla mukana tässä silloin, kun verkkojen Eurooppa kytketään yksityisrahoitukseen. Tässä tapauksessa kysymys ei olisi muodollisemmin, jos muu ei ole muodollisemmin mukana, niin saattaa olla, että me menetämme lähestymistapamme näihin asettamimme liikennepolitiikan tavoitteisiin, myös sen poliittisen puoleen. Ja olen tässä suhteessa esittänyt tarkistuksia ja varjoesittelyn kokouksessa haluaisin, että löytäisimme ehkä jonkun hyvän tekstin ja tarvitsemme poliittista tukea tämänlaiselle hankkeelle. Sillä pelkästään pankkialan asiantuntijat eivät kykene liikennealan politiikkaa arvioimaan. Se, mitä Piper kuvaili, eli että meillä ei ole rahaa toisen kerroksen verkkojen Eurooppa-välinettä, mutta jos otetaan jos tämä 10 prosenttia 2,6 miljardia verkkojen Euroopasta otetaan pois, niin ei se joka tapauksessa ole riittävää toiselle kierrokselle. Eli se ei muuta tätä lopputulosta. Minua huolettaa kovasti se, että monet ehdotukset, jotka on esitetty, ovat puhtaasti poliittisia. Tässä on joitain tarkistuksessa todeta, että meidän täytyy ottaa rahaa vakausvälineestä tai monivuotisesta rahoituskehityksestä mukaan lukien kohesiorahaston ja rakennerahaston käyttämättömät varat. Kyseessä on kuitenkin ollut erittäin hyvin kehittynyt väline, joiden avulla kohesio- ja rakennerahastoja on käytetty, joita on kehotettu jäsenvaltioita käyttämään niitä. Jos se tuhotaan, niin minusta se on erittäin huono poliittinen viesti. Vielä enemmän huolissani olin siitä, että joissain tarkistuksissa on välitetty selkeä viesti siitä, että voimme ottaa rahaa otsakkeesta 1b, joka on kohesiorahaston varoja. Ja tietysti tässä on kyseessä sitten monivuotisen rahoituskehyksen puolivälin arvio 2016-2017. kohesiopolitiikka ylipäätään Euroopan unionissa äh, välittää väärän viestin, jos me tähän kohesiorahaston äh, varoihin koskemme. Sillä kohesiorahaston maissa liikenneinfrastruktuuri on paljon matalammalla tasolla kuin muissa. En olisi yllättynyt, jos toimisimme joidenkin tarkastusten mukaisesti, jos joku katsoisi sitten Junkerin lähestymistapaa ja to- totesi, että se on rahasto, ei kohesio maille. Se olisi erittäin huono lähestymistapa. Ja jotkut suuret jäsenvaltiot, jotka eivät ole kohesiorahasto, rahoja voivat laittaa rahaa sinne rahastoon. En minä nyt nimeltä niitä mainitse, mutta kyllähän me tiedämme, <clears throat> mitkä ovat jo valmiita laittamaan 8 miljardia, ovat mukana ohjauskomiteassa mutta jotkut kohesiorahastomaat eivät kykene tekemään samaa. Se on poliittisesti vaarallinen tilanne. Yleisesti on optimisti. Kun meillä on vaikea tilanne liikennevaliokunnassa, niin varjoesittelijät löytävät kokouksissaan hyvät ratkaisut. Ja, vielen dank. Dann wäre jetzt eigentlich mehr... Kiitos. Merja Kyllönen olisi vuorossa, mutta hän ei ole paikalla, joten seuraavaksi Karima Deli. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää Rauva Ajala Selleriä ja Radamil Krikkeä työstä. Vihreinä tuemme tar- monia tarkastuksia, mutta sanoisin, kannatamme artiklan 19 poistamista, mutta artikla 5 huolestuttaa meitä kulutusvaliokuntana – Juncker suunnitelma, kuten Vajalla Sender muistutti, että meillä on ympäristöhuippukokous lähestymässä. Energiamuutoksen ja ekologisen muutoksen täytyy reagoida Junker-suunnitelmaan. Tällainen suunnitelma joka vastaa sisältämme haasteeseen. Ei sen pidä rakentaa lentokenttiä kaikkeelle tai keskittyä ainoastaan tieliikenteeseen. Sen täytyy suuntautua siihen ekologiseen muutokseen, jota me tarvitsemme. Siksi me vihreät olemme tukeutuneet parlamentin ääneen niin kuin pitää. Parlamentin ääni on budjettivallan käteen ääni. Meillä Tätä täytyy kuulla kriteerien valinnassa kriteerien suhteen. Siksi me haluamme selkeitä kriteerejä. Me tarvitsemme niitä kuljetusverkoissa, jotka ovat meille erittäin läheisiä. Ja meidän täytyy ottaa myös rajat ylittävät rautatieyhteydet, jotka on täysin unohdettu tarkistuksessa. Ja teen, pidämme huolta, että ne eivät jää syrjään tässä projektissa. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitoksia esittelijälle. meidän sanoimme jo tässä edellisen TRAN-valiokunnan esittelyn aikana, että tämä mietintö on oikein hyvä, joka vie komission tekstiä hyvin eteenpäin liikennemielessä. Se, että jätetään pois se, että halutaan vähitellen ruokkia Euroopan unionin budjettia, on käytännönläheinen ja oikeudenmukainen lähestymistapa. Se välittää myönteisen viestin liikenne toimialalle. Ja tässä yhteydessä olen esittänyt myös tarkistuksia, joiden tavoitteena on pikemminkin täydentää tätä mietintöä ja vahvistaa sitä, erityisesti kun puhutaan sääntelykehyksestä, jotta siitä tulisi joustavampi. Ja näin voitaisiin luoda todelliset uudet hyvät ehdot investointien uudelleenkäynnistämiselle Euroopassa, saada aikaiseksi lisäarvoa ja varmistaa se, että rahoitustavoitteet eivät pelkästään ole pelkästään esiriin liittyviä tavoitteita, vaan että me antaisimme myös Euroopan parlamentille todellista valtaa rahaston hallinnoinnissa. Samoin otetaan huomioon myös kestävä kaupunkikehitys, kaupunkiliikennekehitys, joka tarjoaa myös huomattavasti työpaikkoja ja tarjoaa todellista lisäarvoa hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Tavoitteena on myöskin pohtia Junckerin suunnitelmaa talouskriisin vastaisena toimina ja eurooppalaisen solidaarisuuden lisäinen Tämä on osa puitteistoa ja meidän tulee ottaa huomioon se, että se ei tule keskittymään liikaa niihin maihin, joihin kriisi on kohdistunut voimakkaimmin, eli niihin maihin, jotka juuri tätä korjausliikettä kaikkein kipeimmin tarvitsevat. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten nyt tarjoaisin puheenvuoron komissiolle. Nyt onkin hienettävää kuulla vastauksia komissiolle esitettyihin kysymyksiin, erityisesti Rouva Kasada, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja, kunnianarvoiset jäsenet. Komissio haluaisi kiittää kahta esittelijää työstään. Olette kovasti ponnistelleet ymmärtääksenne Junckerin komission ehdotusta. On varmaa, että verkkojen Euroopan Horisontti 2020 ovat kovasti pelissä tässä ehdotuksessa, mutta te oikein toteatte asian pääkohdat. Aloitetaan hallinnasta. Kuten oikein totesi herra Rikkeen, kansalliset pankit ovat osa tätä hallintajärjestelmää alusta lähtien. Ja näemme jo myönteisiä vastauksia jäsenmaista osallistumisen suhteen. Komissiona iloitsemme tästä. me teidän kanssanne sen kannan, että projektien analysointi pitää jättää asiantuntijoille niille, jotka tuntevat markkinat, ne, jotka voivat vakuuttaa julkiset, mutta erityisesti yksityiset sijoittajat potentiaalisten projektien arvosta. Olemme täysin samaa mieltä, että parlamentilla täytyy olla valvontavalta budjettiviranomaisena ja tarkistukset voivat vahvistaa tätä. Korva merkintä, rahastajan korvamerkintä olen lähinnä esittelyiden kanssa samaa mieltä. täytyy olla avoimia ja joustavia koulutusprojektien valinnan rajoittaminen siihen, jotka verkkojen Eurooppa voisi jo omia, voisi olla rajoite Euroopan talouksille. Komissiolla me olemme taipuvaisia kannattamaan kriteerejä. Finally, the point of the financing. Certainly, here us... Uh... Rava ajalla totesi, meidän täytyy löytää mekanismeja. Komission ehdottanut, me pyrimme vakauden aikaansaamiseksi. Muuten on vaikeaa vakuuttaa investoijia, että projekteihin kannattaa osallistua. Olen samaa mieltä, että monimuotoisen rahoituskehys sen avaaminen, keskustelun avaaminen on riskaabeli prosessi. Ja sitten herra Rikeen pohdinnat siitä, miten rajoitukseen säätelyllä tapahtuu toiminnan luotevuoksi. Tässä on luonnon linkki kohtaan yksi yksi verkkojen Euroopan 2020 ovat noin 70 prosenttia tuosta budjettikohdasta. Jos me suojelisimme nämä budjettiotsakkeet täysin, niin sitten meillä ei ole erittäin liikkumavaraa. Meidän tätä vakavia valtavia leikkauksia muualla, esimerkiksi Erasmuksessa. Ymmärrän huolenne. tilannetta ei ole helppo ratkaista toisella tavalla kuin mitä komissio on ehdottanut. Herra Zili taisi olla DG Movein osanotosta DG Move on suoraan mukana projektiarvioinnissa ja valinnassa, jotka hyötyvät varoista. Joten me yhä hallinnoimme tätä. Tämä DG Move on luotollinen kumppani pankille kuljetusprojektien suhteen. Toivomme säilyttävämme tämän roolin, kun olemme mukana suunnitelman projektivalinnassa. Me olemme teknisesti kykeneviä ja haluamme tukea näitä projekteja. Kiitos. Kiitos. Ja nyt vielä esittelijät saavat puheenvuorot. Kumpi haluaa aloittaa? Herra Rike. Merci, merci, monsieur le président. Näin alkuun, hyvä puheenjohtaja, haluan kiittää kollegoita näistä kommenteista ja osallistumisesta. En kuullut oikeastaan mitään, mikä olisi häirinnyt tai ollut yllättävää. Haluaisin vähän Markukselle todeta, että olen aivan samaa mieltä hänen analyysistään verkkojen Eurooppa-välineen purkamisesta sellaisena kuin se tällä hetkellä on ja siis ne huolenaiheet, jotka siitä saattavat syntyä. Sitä kannattaa kyllä pohtia. Ja kuulin kyllä, että selkeästi tässä pitäisi mennä paljon pidemmälle kuin yksi a Ja samalla kuitenkin pitää pysyä tässä budjetti kurissa. Se on vähän samanmukaista kuin mitä muissa valiokunnissa on pohdittu. Ja yes, olen Robertin kanssa samaa mieltä siinä, että meidän täytyy olla tietysti näiden muiden lukujen kohdalla varovainen, kun niitä avataan. Ja hän puhui siitä, että meidän tulisi välttää sitä, että ei epävakautettaisi tilannetta. Aivan kuten Markuskin totesi, meidän täytyisi kyetä tässä löytämään oikea ratkaisu. Ja sitten moni muuta kommenttia tuli, voin tukea näitä. Kristin myöskin aivan selkeästi totesi, että meidän täytyy samalla olla järjestelmänä ja samalla kuitenkin aktiivinen tiettyjen aiheiden kohdalla. Lopuksi haluaisin vielä mm, puhutella komissiota. Hyvä Rova, huomasin yhden lauseen teidän puheenvuorossanne, joka oli Rova Thatcherille tärkeä. Ei ole mitään vaihtoehtoja, näinhän juuri te sanoitte. Pelkään pahoin sitä, että jos tämä on lopullisesti komission kanta, niin silloin kyllä tässä illuusiot rikkoutuvat. Minä en ymmärrä sitä, miksi keskustelu, budjettikeskustelun ei ole olemassa vaihtoehtoja. Kaikki komission argumentit, jotka koskevat vakautta, luottamusta, sitä tarvetta, että meillä täytyy olla sellaisia päätöksiä, jotka tarjoavat tietynlaisen jäykkyyden tähän, niin teillä ei ole kuitenkaan mitään perusteita sille, etteikö vaihtoehtoja voisi olla. Ja jos, jos tätä nyt täällä äh, parlamentin edessä näin todistaa, niin se on melkein jo huonon maun mukaista. Se osoittaa myös sen, että te olette oman komissionne sisällä vaikeuksia, äh, vaikeuksissa. Minä en tiedä, missä tämä jumi teillä oikein on, mutta minä en tue sitä, etteikö äh, takurahastoihin olisi vaihtoehtoja. Ja totesin tämän jo Aiemminkin totesin sen myös komission varapuheenjohtajalle. Minusta parlamentin kanta on se, että me emme hyväksy, ja totean tämän siitä syystä, että se on mielestäni yleinen kanta, ja totesin tämän myös teille aiemmin, me emme hyväksy teidän kantanne siitä, etteikö vaihtoehtoja olisi. Me tarvitsemme joustavuutta tässä aiheessa, jossa on erittäin vakavia eh, toimimattomuuksia jäsen, toimielinten välillä. Me tarvitsemme turvallisuutta ja luottamusta tietysti tässä rahastossa, mutta varmastikin kaikki ovat valmiita parlamentissa, tässä valiokunnassa ja kaikki mepit myös muissa valiokunnissa avaamaan vakavamielisen keskustelun koko aiheessa. Minua tämä komission kanta kyllä huolettaa vakavasti. Danke sehr. Kiitos oikein paljon. Ja sitten äh, Rova Pajala Sender. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minä haluan todella lämpimästi kiittää kollegoja puheenvuoroista. Äh, mm, herra Piper, teille toteaisin, että se haaste, mikä meillä täällä parlamentissa nyt on äh, verrattuna tähän komission erittäin helppoon, lainausmerkeissä helppoon ratkaisuun, äh, ja sitten kun ajatellaan neuvostoa, niin ne sitten pelaavat pelejä siellä toisella puolella. Mutta se haaste, mikä meillä tässä nyt on, on aika monimutkainen ja se on juuri tämä viestintäpuoli. Eli mitä useampia hämmennyksen tai monimutkaisuuden palikoita lisäämme parlamentin ehdotukseen tämän takurahaston suhteen, jota pyydetään, ja tämän täytyy olla selkeä, vaakaa ja niin edelleen, niin tämä on se haaste, miten me sitten tämän selitämme, ja lisäksi haaste on, niin kuin aivan oikein totesitte, on parlamentin yhtenäisyys täysistunnossa sitten aikanaan. Herrat Sile, viittasin myös tähän ja ymmärrän teitä oikein hyvin, niin minun maani ei enää kuulu kohesiomaihin, mutta minä kyllä todella hyvin ymmärrän, mitä kohesiomaissa tällä hetkellä on käynnissä ja tapahtuu. Eli tuntuu siltä, että nyt ne rahat viedään, jotka olisivat auttaneet maita eteenpäin. Ja sama liittyy myös Euroopan laajuisiin verkkoihin, koska kohesiorahastojahan myös käytetään, tai kohesiorahoja myös käytetään, vaikkakaan ei verkkojen Euroopan kautta, niin muuten Euroopan laajuisten hankkeiden ajamiseen. Joten nyt meidän täytyy kaikin käytettävissä me olemme keinoin välittää se tieto, että parlamentti pystyy osoittamaan, mistä saadaan kylle kylliksi rahaa, jotta takurahasto toteutuu ja takut toteutuvat. Ää, täysistunnossa, herra Piper, meidän on kaikkien toimittava yhtenä rintamana, ja jos kohesiomaiden kollegat sitten tuntevat että heidän rahansa vaarantuvat, niin he eivät meitä tue. Me tarvitsemme täysin yhtenäisen parlamentin ja uskon, että tähän pystymme. Aina kun poliittista tahtoa parlamentissa on, me todella pystymme huolehtimaan siitä, että koko parlamentti on yksi tiivis rintama. Ja ihan viimeinen meidän keinomme on sitten tämä 10 prosenttia rahoitusvälineistä Eli ajatellaan, että jos nämä rahat saataisiin, niin mitä kaikkea ihanaa voitaisiin saada aikaan. Se on ihan viimeinen keinomme, mutta en usko, että sekään edes tulee olemaan tarpeen. Mutta herra Piipper, herra Piipper, meidän on oltava yhtenäisiä täysistunnossa. Ja jos kohesio maiden edustajat tai ranskalaiset ja espanjalaiset maataloussyistä tuntevat joutuvansa nurkkaan ajetuiksi, niin meistä ei tule, me emme saa aikaan yhtenäisyyttä Tarvitaan, tässä tarvitaan nyt liittolaisia ja liittolaisuutta tilannetta. Ja täytyy katsoa, miten saadaan nyt aikaan tilanne, jossa saadaan mahdollisimman hyvät takuut ilman, että jotkut parlamentin edustajat poistuvat tästä yhteisestä rintamasta. Me tarvitsemme joka ikisen miehen ja naisen tähän. Ja mitä monivuotisen rahoituskehykseen tulee, parlamentti ei ollut tyytyväinen budjetin kokonaistasoon. Me halusimme lisää budjettivaroja ja se, että jos tämä nyt avattaisiin ja pyrittäisiin uudelleen ohjaamaan budjettivaroja ja näin saataisiin uusia vihollisia, niin tämä kyllä olisi hyvin vaarallista vakaudelle. Uudet hankkeet, joihin herrat Siile viittasi, Mm, tässä on ihan syytäkin varovaisuuteen, esimerkiksi globaalin suhteen. Meidän mielestäni on kylliksi mahdollisuuksia löytää hankkeita niin, että eh, myös eh, niin kaikki eri tahot, myös investointipankki, asiantuntijat eh, voivat etsiä näitä hankkeita, kun ajatellaan nämä kaupunkialueita, synergiaetuja. Tässä kaikessa olemme yhtä mieltä, mutta se, että nyt lähettäisiin avaamaan koko pakettia, ja sitten yhtäällä ovat vielä sitten nämä kansallisetkin suunnitelmat, niin kehottaisin tässäkin varovaisuuteen. Mm tässä sentti sentiltä, metri metriltä, kilometri kilometriltä on edistytty ja toteaisin, että kun me kaikki ajamme, sitten jos me ajamme omia e, asioita, me kyllähän me tiedämme, e, missä mennään ja mitä mieltä kukakin on, mutta jos näitä saataisiin tietenkin e, ajettua näitä eri hankkeita, niin älkäämme nyt puhaltako liikaa vain ää, ää, omia hankkeitamme, vaan puhaltakaamme yhteen hiileen. Junckerin suunnitelman on tultava tähän verkkojen Euroopan lisäksi ei se voi sitä korvata, ei se, ei verkkojen Eurooppa voi kuolla, koska samalla kuolee sitten myös Junckerin suunnitelma. Lopuksi vastaisin vielä tai viittaisin komission puheenvuoroon. Ei meitä voi uhata leikkaamalla Erasmusta, ei tästä edes puhuta. Aina kun komissio esittää uhkauksia, niin se ajaa itsensä umpikujaan ja asia kääntyy päälaelleen kun ajatellaan nyt muu pääosastoa, sen on autettava meitä. Meitä ei kyllä auta yhtään, jos meitä uhkaillaan. Me emme taivu minkään uhkailun edessä. Ja anteeksi, että nyt sanon tämän niin suoraan, mutta mitä esimerkiksi Erasmukseen tulee, niin se on koskematon. Ja älkää uhkailko meitä. Komission tulee olla meidän rinnallamme ja auttaa meitä ihan niin kuin me autamme komissiota ratkaisun löytämiseksi. Eikä täällä nyt tarvitse uhkailla yhtään millään leikkauksilla tai millään muillakaan. Hmm. Ajatellaan nyt Move-pääosastoa. Te olette asiantuntijoita siellä ja me emme todellakaan hyväksy sitä, että meillä aletaan sanella, että jos me emme tee niin kuin komissio sanoo, niin elämästämme tulee jotenkin vaikeaa. Ei, ei, ei, ei, ei. Nyt tarvitaan myös hyvää viestintää. Kyllä ratkaisu on olemassa ja ratkaisu on hyvä. Meidän äh, äh Ratkaisuehdotuksemme on hyvä, mutta se on varsin monimutkainen ja siksi myös muun pääosaston on autettava parlamenttia nyt selittämään, äh, viestimään tämä asia niin, että kaikki ymmärtävät, että parlamentin ehdotus on paras. Kiitos. Kiitoksia. Näin tämä keskustelu on nyt saatu päätökseen. Tranin äänestys toimitetaan 14. huhtikuuta ja täysistunto äänestys sitten kesäkuun jälkipuoliskolla. Hyvä. Nyt siirrytään seuraavaan esityslistan kohtaan. Tässä kyse on ilma-aluksen miehistöjen työllistämistä koskevasta Kentin yliopiston tutkimuksesta. Joudumme odottelemaan ihan pienen hetken, koska ähm, esittelijä ei ole vielä paikalla. Eli nyt keskeytämme kokouksen hetkeksi.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 denn forever machen wir. Er kommt nicht zurück, aber es kann ja drin sein. Also es sind die vier Weibliches oben. Eins, zwei, drei, vier und mal Sekretariat. It's done. So, Because last time Ursula was sitting next to Mr. Okay, that's why I did it like that. Remember what yeah. Ah. Last time Ursula was, that's why. You know, it was on both sides. Okay, but Forever is from Dexter. We can remove him, yes. Okay.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 Nyt kyse on ilmailualan työehdoista. Kuulemme Gentin yliopiston tutkimuksesta, jonka otsikko on Atypical Aircrew Employment, eli epävarmat, epätyypilliset työsuhteet ilmailualalla. Meillä on täällä Gentin yliopiston asiantuntija hän on äh, todella tämän alan asiantuntija herra Jorenssa. Olkaa hyvä. Mukava, että olette vieraanamme. <laughs> Good morning, uh, Kiitoksia, hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tilaisuudesta saada esitellä teille kertomus, jonka laadimme viime vuonna, joka koskee epätyyppistä ilmailualan äh, epätyyppisiä ilmanalan työpaikkoja. Tämä on tehty yhdessä Euroopan sosiaalisen vuoropuhelun komitean kanssa, joiden jäsenet ovat täällä paikalla. Tietyllä tapaa tämä on pilotitutkimus, jossa tutkitaan epätyyppisen työllisyyden olemassaoloa siviiliilmailualalla. Ja lyhyesti haluaisin selventää teille, pyrimme pitäytymään puheajossa sitä, että tämä on hoidettu eri tavalla tämä tutkimuksemme. Yhtäältä olemme tarkastelleet taustoja kaikissa 11 jäsenvaltiossa ja on tehty myös vertailevaa tutkimusta 11 maassa. Olemme olleet mukana keskustelemassa lentäjien työmarkkinaosapuolten erilaisten viranomaisten kanssa. Ja tähän yhteyteen on tehty myös erittäin laaja tutkimus, jonka olemme tehneet tutkimus lentäjien parissa, ei matkustamohenkilökunnan kanssa. Matkustamohenkilökuntaa tutkittiin tässä tutkimuksessa, mutta heitä ei kuultu. Huomasimme ilahtuneena tietyssä vaiheessa, että tutkimukseen saimme noin 6000 lentäjää vastaamaan tähän tutkimukseen eri kansallisuuksista. Itse tutkimus jaettiin eri kanavien kautta eteenpäin. Näette nämä kalvot tuolla ehkä, ne ovat hiukan pieniä, mutta saatte kuitenkin tämän myös itselleni sähköisesti, voitte silloin yksityiskohtaisesti katsoa näitä tilastoja. Haluaisin nimenomaan painottaa sitä, että paljon erilaisia lentoyhtiöitä ja kansallisuuksia on tässä ollut mukana. Erilaisia lentäjiä esimerkiksi halpalentoyhtiöistä tai suurimmista eurooppalaista lentoyhtiöistä. Suurin osa lentäjistä vastasi kyselymme. Tärkeää on huomata se, että olemme tutkineet sitä, minkä tyyppinen työsuhde on kyseessä lentäjällä. Tässä nähdään ne eri tyyppiset lentoyhtiöt. Meillä on verkostolentoyhtiöt, halpalentoyhtiöt, alueelliset tilauslentoyhtiöt, rahtilentoyhtiöt. Ja nähdään myöskin selkeästi se, että miltei puolet oli verkostoitunutta tai halpalentoyhtiötä. Jos katsotaan näitä määriä, katsotaan 25 ensimmäistä lentoyhtiötä, jolle lentäjät työskentelivät, nähdään, että huipulla on Ryanair, Air France ja usea muu yritys, jotka vastasivat. Ja tässä variaatio oli kyllä erittäin hyvä ja hyvä jakauma saatiin aikaiseksi. Ehkäpä tärkeää huomata, että Meillä oli paljon kysymyksiä sen suhteen, mikä on työtilanteenne. Ja halusimme saada, että saimme tietoa, että noin 80 prosenttia sanoivat, että heillä on suora työsuhde. Epätyyppinen työsuhde on tämän tutkimuksen mukaan sellainen, joka ei ole tällainen suora määräämättömän ajan voimassa oleva työsuhde. Eli kaikki muut mm, vaihtoehdot ovat epätyypillisiä. Itsenäinen yrittäjä, työvälitystoimiston kautta työpaikka ja niin poispäin. 79 prosenttia siis on suoraan lentoyhtiön palkkaamia ja jotkut totesivat, muut totesivat sitten, että he työskentelevät toisen tyyppisen työsuhteen puitteissa. Noin 16 prosenttia lentäjistä ovat määritelmän mukaisesti epätyypillisessä työsuhteessa. Tärkeää on myös huomata se, että jos katsotaan sitä, missä nämä tyypilliset suoratyösuhteet löytyvät ovat riippuvaisia lentoyhtiön tyypistä. Esimerkiksi nähdään, että verkosto lentoyhtiöissä tämä suorapakaaminen on kaikkein tavallisinta, kun taas muissa tilaus- tai alueellisissa tai rahti- tai halpalentoyhtiöissä nähdään, että epätyypillinen työsuhde on paljon yleisempi. Tässä tilanne näkyy hiukan selvemmin. Meillä on joitakin kalvoja, joiden avulla halusimme näyttää teille tätä tilannetta. Saitte tämän tutkimuksen, joka on erittäin pitkä, mutta saitte kaikki nämä kuvat myöskin itsellenne. Merkityksellistä on kuitenkin ikä ja se työsuhde ja kokemus, joka lentäjillä on. Tutkimuksesta, kuten näette, käy selvästi ilmi se, että selkeä ero voidaan nähdä tässä suhteessa. Ja tutkimus meidän mielestämme selventää sitä, että selkeästi on nähtävissä, että työmarkkinat ovat myöskin jakautuneet nuorten lentäjien ja vähemmän kokeneiden lentäjien ja toisaalta taas sitten vanhempien ja kokeneempien lentäjien välillä. Jos katsotaan sitä erottelua, joka syntyy kokemuksen perusteella, niin voidaan osoittaa, että noin 14-15 prosenttia vastaajista totesi, että he ovat töissä halpalentoyhtiössä ja heillä on vuodesta kolmeen vuotta kokemusta. Ja siitä syystä verkosto lentoyhtiössä tämä määrä oli vain noin 2 prosenttia. 45 prosenttia lentäjistä halpalentoyhtiöistä totesi, että heillä on 0-5 vuotta kokemusta, kun taas verkostolentoyhtiöissä 8,6 prosenttia oli tämä määrä. No, mä tietysti haluat sanoa sitä, että halpalentoyhtiöiden lentäjät eivät olisi hyviä tai jotain, siitä ei ole lainkaan kysymys. Totesimme vain, että iässä ja kokemuksessa on eroja ja että nuoremmat ja kokemattomammat lentäjät todennäköisimmin saavat halpalentoyhtiöstä työpaikan kuin verkostotyö, verkostolentoyhtiöstä. Tässä suhteessa nähdään hiukan tämä ero kokemuksen suhteen verkosto erottuu tässä selkeästi. Näette myös eri ikäryhmät esimerkiksi verkostolentoyhtiössä 40-50-vuotiaat ovat eniten edustettuna. Ja erot näkyvät selkeästi, kun katsotte erilaisia ryhmiä itsenäiset työnhakijat ovat paljon suurempina ryhmänä esimerkiksi halpalentoyhtiöissä kuin verkostolentoyhtiöissä. Ja tärkeä osio on myös se, että tässä kävi selvästi ilmi, että ihmiset vaihtavat lentoyhtiötä. Ei ole kysymys siitä, että kaikki ovat töissä samalla lentoyhtiöllä jatkuvasti. Useat vaihtavat kolme, neljä, viisi jopa kuusi kertaa lentoyhtiötä uransa aikana. Syynä siihen, miksi työpaikkaa vaihdetaan vastaajien mukaan, ovat ne, että on paljon erilaisia ehtoja, on paljon vaihtelua, erilaiset työehdot, lentokonetyyppi, jota saa lentää, tai perhesyyt, Nämä ovat erilaisia syitä työpaikan vaihtamiselle. Katsotaanpa sitten hiukan tätä itse tilannetta ja tutkimus aloitettiin sen ajatuksen pohjalta, että ilmailualan vapauttaminen on johtanut suureen muutokseen työllisyystilanteessa. Ja että saamme nähdä, että tässä todellakin on enemmän epätyypillistä epätyypillisiä työsuhteita ja kilpailua ehkäpä käydään enemmän lentäjien välillä tai työ, henkilökunnan työkustannusten välillä. On selvää, että siviiliilmailulainsäädännön sisältö on johtanut siihen, että tämä epätyypillinen työsuhde on ollut tavallinen ja kansalliset lentoyhtiöt, jotka työskentelevät oman, omasta maastaan lähtökohtaisesti, ovat pitäneet tyypillisiä työsuhteita yllä. Vapautusprosessin seurauksena on nähty, että tilanne on muuttunut dramaattisesti. Meillä on uusia liikemalleja, jotka, joita on syntynyt. Halpalentoyhtiöt ovat yksi ja myöhemmin sitten verkosto lentoyhtiöiden toimintamalli on muuttunut huomattavasti. On nähty, että tämän prosessin ajan että tilanne alussa oli ehkäpä aika helppo. Meillä on lentoyhtiö, sitten meillä on henkilökunnan jäsen ja lentäjä. Ja sitten on tällainen koti, paikka, josta toiminta alkaa. Nähdään, että epätyypillinen työsuhde on jossain tuolla lentäjien ja lentoyhtiöiden välissä. Mutta tilanteesta tulee yhä monimutkaisempi silloin, kun nähdään toisia tilanteita. Nämä ovat siis malleja, jotka pohjautuvat todellisiin lentoyhtiön malleihin. Meillä on myöskin PK-yritykset tuolla keskellä ja siellä ovat myös työnvälitystoimistot mukana. Ja tilanne on jakautunut. Ja sitten meillä on palkamaksutoimisto, joka on tässä välissä. Ja tilanne ei ole mitenkään rajoittunut Euroopan, Euroopan alueelle, vaan se on globaali kysymys. Ja nyt nähdään, että usein no, esimerkiksi EUn ulkopuolella on tämä kotipaikka, jossain muualla maailmalla. Ja ennen kuin sitten siirryn tarkastamaan tulevaisuutta ja juridisia kysymyksiä, niin toteaisin vielä, että kun kysymme vastaajilta tietyissä vaiheessa sitä, mitä he uskovat tälle toimialalle tapahtuvan, niin miltei 80 prosenttia sanoi, että he uskovat, että lentäjien välillä on valtava kilpailua eurooppalaisilla työmarkkinoilla ja he ovat samaa mieltä siinä, että tämä kilpailu on seurausta työehtojen eroavaisuudesta eri lentoyhtiöiden välillä. Pienempi enemmistö, mutta vielä kaksi kolmasosa oli samaa mieltä siinä, että kilpailu on seurausta lentäjien aiheuttamista kustannuksista lentoyhtiöille. No mitä sitten ovat nämä päätelmämme? Tämä käy selväksi keskusteluistamme ja tutkimuksistamme. Toisaalta meillä on valtava variaatio kustannuksista, jos me emme katso pelkästään EU-ssa, vaan katsomme myös lentohenkilökuntaa ja katsotaan niitä kustannuksia, joita se aiheuttaa, niin EU-ssa tuo kustannus on esimerkiksi 100 prosenttia EUn alueessa, mutta Taimaassa se on 65 ja Kiinassa vain 35. Ja tämä osittain koskee myös lentäjiä. Saimme myös huomata sen, että on myös sellaisia, on ero lentäjä lentäjän välillä. Jotkut lentäjät aloittavat palkasta, joka on muutama tuhat euroa kuussa, kun taas jotkut aloittavat, no vanhemmat lentäjät ansaitsevat yli 100-200 000 euroa vuodessa. Se ei ole mikään poikkeus. Tietysti on olemassa vaara, vaikka tietysti pitää olla ihan sellaisiin, että, että ei epätyypillinen ole mitenkään väärin tai laitonta, mutta epätyypillisiä työsuhteita on pikemminkin nuorten parissa. Halusimme myös selkeästi ottaa esille sen, että meillä on valtava keskustelu siitä käynnissä, mikä on epätyypillinen. Epätyypillinen ei ole asia, joka liittyy nimenomaisesti ilmailuun, vaan se liittyy kaikkiin ammattikuntiin tällä hetkellä. Olemme saaneet kuitenkin huomata, että siviilimailulainsäädäntö ei ota huomioon erityyppisten epätyypillisten työsuhteiden olemassaoloa ja alihankintaa nopeasti muuttuvassa siviililmailussa. Lisäksi sosiaalinen lainsäädäntö ei kykene pureutumaan näihin uusiin ilmiöihin. Ja se se ei mahdollista esimerkiksi ö, verokeinottelua. Ja joskus kyseessä on tällainen kilpailu pohjalle, joka aiheuttaa myös epätervettä kilpailua. Olemme saaneet huomata myös sen, että hyvin laajalti epätyypilliset työsuhteet ovat yleistymässä ja ne ottavat esille erilaisia huolenaiheita. Miltei kaikki jäsenvaltiot ovat saaneet nähdä työllisyyden ja yrittäjyyden väliset ristiriidat. Ja tässä suhteessa on erittäin vaikea tehdä eroa sen suhteen, mitkä nämä kaksi luokkaa ovat. Perinteiset binäärit erottelut työntekijöiden ja yrittäjien välillä – on vaikea tehdä, mutta ei se mitenkään laitonta ole. Tämä on selkeä suuntaus, joka on huomattavissa ja sen näkyy kaikilla eri ammattialoilla. Siitä huolimatta tämän ilmiö pitäisi selkeästi erottaa väärinluokittelusta niin, että henkilöt luokitellaan turhaan itsenäisiksi yrittäjiksi. Ongelmana ei ole se, että olisi yrittäjiä ilmailualalla, vaan ongelma on siinä, kun kysymys on tällaisista lumeyrittäjistä. Ja se syntyy silloin, kun henkilö luokitellaan muuksi kuin palkansaajaksi, jotta voitaisiin piilottaa hänen todellinen juridinen asemansa ja välttää esimerkiksi korkeampia veroja tai sosiaaliturvakustannuksia. Täytyy mainita, että erottelu palkansaajan ja yrittäjyyden välillä ja lumeyrittäjyyden välillä on erittäin hankala tehdä, varsinkin kun vielä on tehty epäselväksi näiden eri luokkien väliset erot. Epätyyppiset työsuhteet ovat edelleen kasvussa, se myös tuo tietysti joustavuutta sekä halpalentoyhtiössä, mutta sitä on nähtävissä myös työntekijöiden, palkattujen työntekijöiden puolella ongelmana rahoitussuunnittelun puolella ja verosuunnittelun puolella. Ja se johtaa usein myös epävarmoihin työsuhteisiin, kuten myöskin epäoikeudenmukaiseen kilpailuun. Haluaisimme myös painottaa sitä, tutkimuksessakin sitä on korostettu, että meidän tulee erotella aito alihankinta tällaisista lumealihankinnasta, jossa pyritään nimenomaan hyötymään verojen tai sosiaaliturvakustannusten alenemisesta. Epätyyppinen työsuhde on sellainen, että se johtaa lentäjien suurempaan riippuvuuteen suhteessa asiakkaaseen. Ja se on tietyllä tapaa vaara. Suurempi riippuvuus Tätä kysymme myös lentäjiltä. Mikä on teidän ongelmanne? Pelkäättekö, että epätyypillinen työsuhteenne saattaisi vaikuttaa siihen, millä tavalla teette päätöksiä? Esimerkiksi lentoturvallisuuden tai muun suhteen. Se, mitä saamme huomata, ja haluaisimme tätä painottaa, me joskus, jos tällaista alistamissuhdetta ei ole, mutta juridinen yhteistyön muoto lentoyhtiön ja lentäjän välillä ja riippuvuus lentäjästä, lent, lentäjän riippuvuus suhteessa siihen lentoyhtiön, jonka nimissä hän lentää. Ja myös itsenäinen yrittäjä, joka on riippuvainen lentoyhtiöstä, niin hänenkin kohdallaan ne juridiset velvoitteet, joita hänelle aiheutuvat, saattavat olla vakavampi asia kuin tällainen lumeyrittäjyys. Siihen pitäisi kuitenkin pureutua, se merkitse sitä, ja näihin lumetilanteisiin tulisi siis tästä syystä, ne tulisi ottaa tarkasteluun ja pyrkiä niistä eroon. Sen sijaan, että vain täytäntöön pantaisiin tavallista liiketoimintakulttuuria. Se mahdollistaa mu- muussa tapauksessa sen, että vilpillisessä mielessä toimivat hallinnoitset voivat saada lisää liikkumavaraa. Ja joskus myöskin lentoyhtiöiden hallinnasta vastaavat joutuvat tekemään ratkaisuja tässä suhteessa. Ne, jotka käyttävät alihankintaa, ovat myöskin pyrkineet löytämään itselleen parhaimman sosiaaliturvan ratkaisun. Meidän täytyy muistaa myös se, että ilmailuala on globaali ala. Ja erilaisia aloitteita on tehty vuosien aikana myös sosiaalisen vuoropuhelun komiteassa Euroopan parlamentissa, jota on jotta löydettäisiin sellainen yhteinen tekijä, joka tila, tekisi tilanteesta paremman ja yhdistäisi lentäjät ikään kuin oikean lainsäädäntöön tässä suhteessa. Se, mitä saimme huomata näissä esimerkkeissä, on se, että tämä on parantanut tilannetta huomattavasti, mutta emme voi kuitenkaan olla sanomatta sitä, että tilanne tänä päivänä edelleenkin on se, että ilmailussa ja sosiaalilainsäädännössä ei aina kulje aivan samaan suuntaan käsi kädessä ja että meillä on erilaisia sääntöjä. En minä tätä teille tietysti joudu selvittämään, kun tunnette ilmailualan hyvin. Ilmailualahan on niin monimutkainen. Siinä on paljon erilaisia sääntöjä, jotka soveltuvat ja erilaisia aloja, joista sitten aiheutuu näitä huolenaiheita. Meidän uskoksemme se, että meidän täytyy lisäkehitellä tätä lainsäädäntöä, työlainsäädäntöä ja sosiaaliturvalainsäädäntöä, on se, että meidän täytyisi myös ottaa esille kysymykset, jotka liittyvät turvallisuuteen. Totesimme jo sen, että epätyypilliset, ehm, epätyypilliset työsuhteessa olevat saattavat asettaa taloudelliset edut turvallisuusetujen yläpuolelle. Ja tätä puolta täytyisi valvoa, kuten myöskin hallintokulttuuria, mikä on paljon vaarallisempaa kuin nämä lumeyrittäjyystilanteet. Meidän täytyy todeta, että sääntelykehys, vaikkakin muutoksia on tehty, ei vielä kuitenkaan ole täysin sopeutunut tämän päivän liikemalleihin, jotka ovat olemassa ilmailualalla ja että meidän täytyy ja että meillä edessämme on, vaikka tekisimmekin jotain Euroopan tasolla, niin nähdään selkeästi, että alihankinta ollaan tekemässä EUn ulkopuolella kolmansiin maihin asti. Nyt on kotipaikkoja esimerkiksi Dubaissa ja muualla. Ja kysymys silloin syntyy siitä, mitä Euroopan tasolla voidaan tehdä. Toiminta tulisi nostaa paljon korkeamman tason tässä suhteessa. Uskomme, ja nyt pääsen tässä päätelmiini, niin Uskomme, että tarvitsemme parempaa sääntelyä myös lentokouluissa. Huomasimme, että monet kommentit ja huolenaiheet koskivat nimenomaan lentoopetusta. Lentokoulutukset, jotka asettavat valtavat kustannukset lentäjille ennen kuin nämä kykenevät ryhtymään ammattiinsa. Ja usein asettaa heidät, pakottaa heidät työsuhteisiin, jotka ovat vaarallisia tai jota ei voida hyväksyä joutuu jopa maksamaan ennen kuin pääsee lentämään. Muussa tapauksessa ei saa näitä lentolupia, joita tarvitaan. Nämä ovat sellaisia suuntauksia, jotka ovat erittäin vaarallisia. Meillä on paljon lentäjiä, jotka valittavat siitä, että on suuri ero näiden lentokoulujen välillä. Me uskomme, että meidän tulisi täytäntöönpanna esimerkiksi paremmin näitä lentoaikarajoitteita. On yllättävää, ettei siinä suhteessa ole valvonta, emmekä tiedä, miten monta tuntia lentäjät lentävät yhteenmenon. Ja että selkeästi pitäisi olla integroitu lähestymistapa, jossa kaikki, kaikkien toimijoiden tulisi tehdä yhteistyötä. Kaikkien eri sidosryhmien yhteinen toiminta tässä suhteessa on tärkeää. Ja lisäksi meidän tulisi vaatia sitä, että kaikki sidosryhmät toimivat tässä suhteessa selkeästi, eivätkä anna esimerkiksi merenkulkualan huonon esimerkin toimia, jossa sosiaalista polkumyyntiä paljon ja jossa on näitä mukavuuslippulaivoja vaikka kuinka paljon. Eli että tämän tyyppistä toimintaa ei tulisi ilmailualalle ja eikä tällaisia mukavuuslippulaiva henkilökunta säännöksiä tulisi ilmailualalla käyttöön. Meidän tulisi ehdottomasti toimia, jotta se voitaisiin torjua, koska aika on erittäin vähän. Kiitos. Ja vielen Dank einmal. Kiitokset äh, tutkimuksesta ja erittäin mielenkiintoisesta esityksestänne. Nyt puhujalistalla on ensimmäisenä George Bach. Pedro Kluun. No naiset ensin. Herra Bach on todellinen herrasmies. Kiitos puhemies. Kiitän tästä erittäin kattavasta, vaikuttavasta, hyvin kiinnostavasta tutkimuksesta ja sen esittelystä. Eli yli kuutta tuhatta lentäjää on haastateltu. Tämä antaa meille kyllä erittäin kiinnostavia tietoja ja käyttökelpoisia tietoja. Oli kiinnostavaa kuulla, että 79 prosenttia ovat itse asiassa pysyvissä työsuhteissa – kun olemme kuulleet paljon halpalentoyhtiöistä ja niiden työsuhteista, niin tämä oli mielestäni kuitenkin hyvin korkea määrä ja osuus. Ja mitä ajatellaan epätyypillisistä työsuhteista, 16 prosenttia aika pieni luku siis on tällaisissa työsuhteissa, mutta tämä on kuitenkin varmaan suuntaus, joka on vahvistumassa ja siksi sitä pitää tarkastella. Kun ajatellaan, tilanne on kuitenkin äh, maailmanlaajuinen ja todella se, että jos äh, kotipaikka onkin Euroopan ulkopuolella, miten huolehditaan esimerkiksi näistä turvallisuuskysymyksistä – ja se, mitä kuultiin epätyypillisistä työsuhteista, ne saattaisivat vaikuttaa turvallisuuteen. Olisin hyvin huolissani tästä huomiosta lentäjät. No niin, kaikki meistä, jotka lennämme, ymmärrämme, että lentäjällä on viimeinen sana liittyen turvallisuuteen, esimerkiksi sen suhteen, lähteekö kone ilmaan vai ei. Ja siksipä meidän täytyy todella tarkastella tätä turvallisuusulottuvuutta sitäkin, eli että ovatko kapteenit tässä riippumattomia vai äh, pikemminkin riippuvaisia yhtiön kannoista. Ja saavatko äh, lentäjät esimerkiksi koulutuksessaan äh, selkeän vahvan äh, viestin siitä, että he tekevät aina lopullisen päätöksen, eikä todellakaan kukaan muu. Äh, vaikuttaa siltä, että äh, lentotuntien valvonnassa on puutteita, että lentäjät saattavat esimerkiksi lentää vaikkapa charterlentoja tai toisen lentoyhtiön lentoja vapaa-ajallaan. Eli tätä tulisi kyllä pystyä valvomaan paremmin. Meidän valiokunnassa tulisi panna tämäkin ongelma merkille. Kyllä tarvitaan kattavat tiedot lentotunneista. Joku saattaisi lentää tänään Euroopassa, huomenna Amerikassa. Tässä tarvittaisiin siis todella globaali valvonta, kattava valvonta. Meidän tulisi huolehtia siitä, että tässä kaikki eri lentotunnit todella laskettaisiin, eri lentoyhtiöiden lentotunnit ja niin edelleen. Saimme hyvin paljon kiinnostavaa tietoa tästä tutkimuksesta ja erityisesti tarttuisin tähän turvallisuuskysymykseen ja siihen, että miten huolehditaan siitä, että miehistöt tulevat EUn ulkopuolelta, mutta lentävät kuitenkin EUn sisäisiä lentoja. No tämä on tosiasia. asia tärkeä asia, jota meidän täytyy pohtia. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Seuraavaksi Ines Ajala-Sender. Kiitos puheenjohtaja. Haluan todella kiittää tästä tutkimuksesta, joka tulee olemaan erittäin hyödyllinen meille. Olemme tehneet komissiolle, esittäneet komissiolle pyynnön ilmailualan sosiaalipaketista niin sanotusti. Luulemme, että alalla tällä hetkellä tilanne on heikentymässä jopa rekkakuskeilla on ajopiirturi käytössään, josta voimme nähdä heidän ajotuntinsa, mutta lentäjien kohdalla, kun heitä lainataan esimerkiksi yhtiöltä toiselle, ja on näitä tällaisia yhtiöitä, jotka mm, vuokraavat lentäjiä eri tahoille, niin täytyy todella pystyä varmistamaan se, että lentäjilläkin olisi tällainen niin kutsuttu ajopiirturi, josta nähdään, että heidän lepoaikansa todella toteutuvat. Vueling esimerkiksi Barcelonassa. Olemme kuulleet sen lentäjiltä, että he joutuvat ottamaan nokoset lentokentän pysäköintialueella rekoissa ja sitten lähtevät sieltä taas lentämään, joten kyllä nämä työsuhteetkin ovat aika epävarmoja. Ja todella meidän täytyy huolehtia siitä, että turvallisuus on aina korkeammalla siellä ja tietenkin paitsi, että huolehdimme lentomatkustajien turvallisuudesta, myös henkilökunnan hyvinvoinnista, miehestä hyvinvoinnista. Nyt haluaisin kysyä teiltä näistä itsenäisistä ammatinharjoittajista. Ja mm, ajatellaan erityisesti näitä nuoria lentäjiä, jotka joutuvat tähän tilanteeseen niin äh, yritykset, ähm, nämä välittäjät, välikädet, en niinkään puhu nyt lentoyhtiöstä, vaan nämä välittäjät, jotka välittävät äh, sitten äh, lentäjiä, niin ähm, he ovat tässä suuressa vastuussa. Sitten ylipäätään miehistön kokoonpano, tämäkin on tärkeä asia. Täytyy huolehtia myös siitä, että miehistön kokoonpano perustuu taattuun työehtojen kunnioittamiseen, kun kerran tästä lainsäädäntöä ja määräyksiä todella on, että niitä ei päästä kiertämään. Tässä jokin aika sitten tapasimme Pariisissa, kun esititte, esittelitte myös tämän tutkimuksen. Eräs nuori lentäjä kertoi meille siitä, että Ähm, kun he ovat perämiehinä ähm, kaupallisilla lennoilla, niin he joutuivat maksamaan sitä, että saivat lentotunteja ja pääsivät harjoittelemaan, koska muuten eivät koskaan olisi saaneet tarvittavaa määrää lentotunteja äh, kasaan. Ähm, eli kyllä tämä todella on ikään kuin, että harjoittelija tekee todellisen työntekijän työt ja lisäksi joutuu tästä vielä itse maksamaan. Siis harjoittelijalle ei makseta, vaan hän joutuu maksamaan päästäkseen harjoitteluun. Eli tämä on kyllä tilanne, johon meidän on puutettava, puututtava ihan lainsäädännön keinoin. Sitten näistä lentokouluista kysyisin vielä, että eurooppalaiset koulut, joita siis on, miten niitä voitaisiin säännellä lainsäädännön keinoin. Tässäkin ehdottomasti varmasti voisimme eh, saada joitain ajatuksia siitä, että eh, saadaan varmistettua se, että kunnioitetaan kaikkia sääntöjä ja määräyksiä. Kiitos oikein paljon. Kiitos teille ja nyt Jackie Foster. Thank you, Chairman, and uh, welcome to... Kiitos. Puheenjohtaja, toivotan kollegaan mietintönne tervetulleeksi se, mistä me erityisesti olemme kiinnostuneita. Tässä katsottiin lukuisia bisnesmalleja. Ja tämä on tämä henkilöliikenne. Ja kiinnostuksen kannalta markkinoille vapauttaminen alkoi 80-luvulla. British Airways oli merkittävin le- iso lentoyhtiö, joka valtiolle lentoyhtiö, joka vapautettiin ja olin 25 vuotta siellä töissä. Pyydän. Me, meillä on tällaisia charteryhtiöitä ja tällaisia perinteisiä vanha-aikaisia lentoyhtiöitä. Ja annettiin valinnanvara. Se antoi valinnanvaraa sen suhteen, kuinka paljon niin ketkä pystyvät lentämään viemään perheensä lomalle. Meillä on hinnat, joita tavallinen ihminen pystyy maksamaan ensimmäistä kertaa. Tämä teos on kehittynyt fantastisesti. Ja olemme maailman johtaja tällä sektorilla. Ja täytyy saada tämän kontekstiin ennen kuin sanomme la- laajemmin, mikä on kauhealta tai vaikuttaa kauhealta. Meillä on sitten halpalentoyhtiöitä EasyJet Ryanair. Kertoo tämän tarinaansa. 80 miljoonaa matkustajaa en matkustaisi kummallekaan. Ei tarvitse mainostaa. 80 miljoonaa ihmistä lentää Ryanairille. Se on bona fide. Lentoyhtiössä on säädelty. on hyvä on erinomainen turvallisuusperinne. Ihmiset ottavat sen huomioon. Tällaista tapahtuu kautta EUn ja maailmanlaajuisestikin. Alan laajeneminen on tosiasia. Runners, äh, eh, wet dry leasingissä koneen lisäyksessä ilman miehistöä tai miehistön kanssa ei ole mitään uutta. Voimme tarkastella, miten eri mallit ja sopimukset toimivat. Minusta tämä näyttää menevän suuntaan, joka minusta tässä sitä, sitä jotakin liian suuria yleistyksiä. Ihmiset työskentelevät eri lentoyhtiöille ja tekevät turvallisuuspäätöksiä taloudellisista syistä. En ole koskaan törmännyt tähän koko urallani lentäjät ovat ammattilaisia. Heillä on lentolupansa, on valvontaa, on kansallista ja eurooppalaista säätelyä ja lainsäädäntöä lentotuntien suhteen. EU-toiminnalliset säännöt kattavat lentosäännöt. Ja monilla isolla lentoyhtiöillä on myöskin työyhtösopimukset ja ammattiliitot. En sano, että jokainen kukka puutarhassa on ruusu, Tietysti on tilanteita, joissa työehdot eivät ole niin hyviä kuin pitäisi olla. toivon, että ihmiset sitten vievät jutu kansalliseen lentoviranomaisen luo tai korkeammalle tasolle. Jos me poliitikkona, ja siellä on vakavia huolenaiheita, ja sitä huolestuttaa jonkun elimen puoleen kääntyminen, niin puhukaa meille luottamuksellisesti. Me kyllä haluamme jutella kaikkien tahojen kanssa. Minusta on ihan ok, että meillä tämä raportti. En minä tiedä, mitä tämä kertoo meille. En tiedä mitään, mikä olisi vähän erilaista. Otetaan, mainitsit EasyJetin. Oh, ok. Ja tässä sanottiin, EasyJet on paljon parempi, koska sillä on ammatti tunnustaminen. Se on tapahtunut hyvin pitkään. Tämä on hyvin erilainen kuin monet muut lentäjät. Ja sitten tässä nämä nollasopimussopimukset ja niiden lisääntyvä käyttö. Kuka käyttää nollatuntisopimuksia? Ja tässä viitataan Isän-Britanniaan. Haluan lisätietoa. Minulla on 300 sivua tietoa, mutta yksityiskohtaista tietoa jostakin asioissa. Ehkä kollegatkin haluaisivat tietää. Tämä on aika monimielistä, suoraan sanoa. Ja monet kommentit tässä ovat aika anekdoottisia anekdotaalisia. Minusta ne ovat anekdootteja. Kaiken kaikkiaan kiinnostavaa. Oikein mukava, että tulitte tänne. Meillä on paljon näitä kysymyksiä kuin vastauksia. Ihan suoraan en oppinut mitään, mutta minä olen asiasta perellä. En tiedä, minne ollaan menossa, mikä harjoituksen tavoite oli ja mistä lentokouluihin tulee. Kaikki koulut, joissa saa liikelentäjän luvan, niitä valvotaan kansallinen ilmailuviranomainen valvoo niitä. Ja sitten on IAFSA, EFSA, Euroopan ilmailuturvallisuusvirasto, joka on myöskin lentolupien kanssa tekemässä. sitten annatte tämän vaikutelman, että joka nappaa lentoluvaa ja minä haluan minua, koska tässä on painetta, minä en näe, että teollisuus on tällaista. On lentäjiä, jotka eivät pidä sopimusta. Okei. Okay. Siinä on sitten ongelma selitettävänä, mutta Muuten meillä on kysymyksiä, joihin me, joiden vastauksiin ei ole aikaa. Kaikista viikoista. Mutta se kuka se Malleisissa on ollut muutamia tapahtumia. Meidän täytyy suhtautua erittäin varovaisesti siihen. Voimme puhua kaikenlaista asiasta. Täytyy olla aika tarkkana siitä, mitä lähestymme asioita. Erityisesti tämmöinen turvallisuutta ja ilmailua ja muuta kuljetusta. Kiitos. Ja, danke. Jetzt ich mich auf... Kiitos, nyt minä olen puhujalistalla. Todella äh, työehdot ovat äh, erilaisia. Mehän olemme keskustelleet äh, lentäjien lentotunneista. Niin, olemme keskustelleet lentotunneista ja minä aina olen sanonut, että en halua, että konetta lentää lentäjä, joka on ollut hereillä jo vuorokauden tai jopa 30 tuntia. Siksipä turvallisuuden on oltava kaikkein tärkein asia. Ja se, mitä Jackie Foster sanoi tästä, miten kilpailutilanne on muuttunut, hinnat ovat laskeneet, kyllä, mutta tiedämme myös millä hinnalla eihän nämä ravintoloissakaan 20 vuotta sitten ollut itsenäisiä ammattiharjoittajia tarjoilijoina, mutta yhtäkkiä näin sitten kävikin ja näin eh, hintoja saatiin eh, alaspäin. Näin on tapahtunut. Ja tämä 80 eh, miljoonaa Ryanairin lentäjä lentoa tai siis lentoasiakasta. Miten voi olla, että Ryanair tekee voittoa? Tiedätte kyllä, mistä nämä voitot tulevat. Me tiedämme näitä numeroita. 500 miljoonaa ihmistä euroa maksaa, ne, ihmistä maksaa 30 miljardia euroa vuodessa siitä, että Ryanair voi lentää halvemmalla kuin muut, koska se välttelee veroja ja niin edelleen. Saksassa on 20, 23 kansainvälistä lentokenttää, näistä 17 on tappiollisia, mutta saavat silti jatkaa toimintaansa. Mutta jos joku rautatiereitti on kannattamaton, se suljetaan välittömästi, mutta nämä se, 17 tappiollista lentokenttää Saksassa saavat jatkaa toimintaansa, koska veronmaksajat maksavat viulut. Hmm. No me haluamme reilua kilpailua, emme epäreilua kilpailua, erityisesti epäreilua kilpailua, joka hyödyttää niitä, jotka vahingoittavat äh, ympäristöä ja ilmastoa <laughs> enemmän kuin muut. Kyllä me ehdottomasti tarvitsemme eurooppalaista, mieluiten maailmanlaajuista sääntelyä, jotta tässä turvallisuus ei kärsi siitä, että hinnat ovat halvat. Hienoa tietenkin, että jos lento on halpa, mutta entäpä jos se jää se sitten viimeiseksi lennoksi. Seuraavaksi Dominique Riquet. de son exposé euh, collaborateurs et des gens qui, qui, qui sont venus nous parler aujourd'hui. Et je voulais... Minä haluaisin puhua nopeasti. On asioita, joissa tutkimus, e, joita tutkimus jättänyt esille eikä kollegat, jotka huolestuttavat. Ymmärrämme hyvin, että että on erilaisia hienovaaraisia järjestelyitä, että sosiaalilainsäädäntöä kiertään, jota voidaan työskennellä oloissa, jossa lentäjät työskentelevät kuvaamissa oloissa. Ja ensimmäinen asia tässä on, että olipa sää, mikä, mikä tahansa säätelyn taso, sosiaalisen säätelyn ja lentoturvallisuuden säätely. Mutta kun minä menen koneeseen, minä ajattelen lentäjää ja per, perämiestä ensiksi. Tässä nämä sosiaaliset näkökulmat ja turvallisuus, ja me näemme, ne ovat kytköksissä. Jos teolot, sosiaaliset ehdot heikkenevät lentäjille ja lentohenkilökunnalle, se vaarantaa turvallisuutta. Siitä voimme olla samaa on vähän erilaisia. Jokin Foster sanoi, että, että tässä sanotaan liian vahvasti, mutta kyllähän me näemme, että tässä on tällainen työsuhteiden järjestely, säätely, tendenssi, jotka tekevät minua vähemmän luottavaiseksi, kun astun koneeseen turvallisuuden suhteen. Ja toisekseen varmuus turvallisuus. Voimmeko olla varmoja ihmistä ei heidän kyvystään lentää? Voimmeko olla varmoja turvavatko he turvallisuuden. Tämä toissapäiväinen hirveä lentoonnettomuus. Jos kuulin tänä aamuna herää kysymys, onko, onko kyseessä lentäjä, joka on sulkeutunut ohjelmaan tehdäkseen itsemurhaa? Mi, mitä turvallisempi vakaa on, vähemmän vakaa ohjelmassa lentäjän olo on, niin silloin herää kysymykset turvasta ja terrorismista. Kun on kolme välikättä. Ja, ja lentäjien kierrätys on voimakasta. Ja yrityksessä ei ollut vakautta. Minä, millä muistan sen ajan lentoyhtiöllä olivat itse rekrytoidut lentäjät. Oli kaikenlaisia muodollisuuksia. Tiedettiin, ketä he ovat ja mistä he tulivat. Kamana Bo oli aika rauhoittava hahmo. Tällainen hyvä perheenisä. Tämä sosiaalinen säätö, josta lainausmerkeissä on puhuttu, merkitsee, että on mahdollisuus epävakaisuuteen, jos ihmisiä palkataan nolla ehdolla, on aika surulliset työolot, niin se liittyy varmuuteen. Herää kysymys, onko lentäjistä tarkistettu? voiko heillä jossain vaiheessa vähän keittää, niin lainausmerkeissä. Ja viime vuosina tapahtunut useampi aika selvittämätään lentoonnettomuus, jossa voi kysyä, että mitä siellä ohjaamassa on tapahtunut. Eikä näkökulmasta. Kysymys on siitä, että kuka lentää, mikä on hänen mielenterveytensä. Vastaakohan turvallisuuskriteereihin. kun rekrytointi, että on ottaa tällaisilla kriteereillä. eikö kysymys turvallisuudesta sosiaalisesti, kysymys on varmuudesta, varmistamisesta. Ja, ja tämä kun varmistaminen on erittäin tärkeää. Tämä huolestuttaa minä kovasti. Koska turvallisuuden, niin varmaan lentäjät menetään luottamusta siitä, että ketkä siellä oikein puikossa ovat. Kiitoksia ja nyt äh, Georges Bach. Kiitos Parahin kollega. Minä tuossa hiukan ehkä sekoitin äh, nämä ne alussa. Ajattelin, että koordinaattorit käyttävät puheenvuorot ennen minua ja luovuin siksi tuossa vaiheessa puheenvuorosta. Niin no nyt haluan ensin kiittää näitä tutkimuksen tekijöitä tutkimuksesta, Vastoin kuin Jackie Foster, katson, että tämä on aivan varmasti asiakirja ja tutkimus, jonka tuloksiin voimme palata jatkossa. Minun mielestäni nämä epätyypilliset työsuhteet tai mallit aivan selvästi vaikuttavat palkka- ja työehtoihin. Ja kun näin kerran on, täytyy mennä vieläkin pidemmälle ja todeta, että kun näin vaikutetaan palkka- ja työehtoihin, niin samalla vaikutetaan selvästi myös turvallisuuteen. Näin juuri kollega Rikee hänkin puheenvuorossaan totesi menemällä tosin asiassa vieläkin pidemmälle. Ja te puheenjohtaja aivan oikein totesitte eh, jokin aika sitten liittyen delegoitujen säädösten delegoituihin säädöksiin, että turvallisuus on myös tässä pelissä. Ja jos nyt katsomme, että turvallisuus ennen kaikkea. Emme voi hyväksyä minkäännäköistä puuttumista turvallisuuteen tai turvallisuuden heikkenemistä, niin sitten äh, voin, voin kyllä todeta, että meillä on tässä nyt tapauksia, jotka meidän täytyy todella analysoida ja ottaa tekniseen työhömme mukaan. Tämä asia näistä lentokouluista äh, yllätti minua ja sai minut kyllä todella pohtimaan ja tiedämmekin jo tämän lentotuntikysymyksen. Emme voi olla tähän asti sen ratkaisun tyytyväisiä. Ja sitten tietenkin tämä palvelun tarjoamisen vakaus, se, vapaus sekä vapaus asettautua mihin haluaa. Ja tässähän tietenkin kädessä on ajateltu säästämistä veroissa, mutta Toiseksi varmasti on ajateltu myös sääntöjen kiertämistä. Ja kyllä se vaan niin on, että että meidän on oltava hyvin, hyvin tarkkoina sääntöjemme toteutumisen ja toteuttamisen suhteen. Tässä Euroopalla on suuri vastuu. Euroopassa meillä on äh, käytössä hyvä malli, jossa äh, työehdot ovat hyvällä tasolla, ympäristöstandardit ovat hyvällä tasolla ja äh, laatustandardit ovat hyvällä tasolla. Ja nyt meidän mallimme vaarantuu heti, kun kyse on kansainvälisestä kilpailusta. Niin kauan kuin toimimme vain Euroopan sisällä, tilanne ei juurikaan muutu, mutta heti kun kilpailupainetta tulee globaalisoidulta markkinoilta, mallimme, mallimme kohdistuu yhä kovempaa painetta. Ja vielä ehkä viimeinen seikka joka tutkimuksessakin nousi esiin, eli nämä halpalentoyhtiöt, halpaliputus, sama tilanne kuin meillä oli äh, avomerimerenkulun suhteen no, tässäkin. Ja mehän löysimme mallin, jossa nämä mukavuusliput äh, saatiin päiviltä. Ja lentoa ilmailualalla täytyisi saada aikaan samankaltainen tilanne. Kiitokset ja aivan varmasti tulemme käyttämään jatkoa teknisien työhömme tutkimusta. Kiitoksia sitten Katriille eh, pois. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää tästä tämänpäiväisestä esityksestä ja siitä, että näitä erilaisia eh, työrakenteita meille esiteltiin. No, turvallisuus tietenkin ennen kaikkea. Ja nyt on jo nähty, että epätyypilliset työsuhteet aiheuttavat valtavaa painetta lentäjille ja se, että heidän irtisanomissuojansa on kovin heikko joukko johtaa varmasti siihen, että taloudelliset asiat vaikuttavat myös turvallisuuteen. Tähän ovat kollegatkin jo viitanneet. EU-ssa emme tällaista voi sallia ja siksi meidän täytyykin aihetta vielä todella syväluotavasti käsitellä ja hyvää materiaaliahan tämä tutkimus meille tässä tarjoaa. Pari ihan konkreettista kysymystä, mitä voisimme tehdä. Ensinnäkin, miten tutkimuksen tekijät arvioivat nämä Äh, tämä niin kutsuttu itsenäinen ammatinharjoittaminen lentäjien kohdalla? Ja toiseksi, oletteko kanssani samaa mieltä siitä, että nykylainsäädännössämme EU:ssa on liikaa porsaan reikiä ja että yrityksen toimipaikkaa siirtämällä voidaan myös vesittää määräyksiämme? Kiitoksia sitten vielä Kuun. Kiitos puheenjohtaja. Olen kiitollinen siitä, että juuri nyt tässä ja tänään meillä on tilaisuus käydä tällaista keskustelua. Mm, kaikki olemme vielä järkyttyneitä tuosta toissapäiväisestä lentoonnettomuudesta, jossa 150 osittain myös hyvin nuorta ihmistä menetti henkensä. Siksi on tarpeen meidän nyt ensikädessä keskustella siitä, miten lentoturvallisuus Euroopan ilmatilassa ja myös sen ulkopuolella parhaiten toteutuu. Aivan varmasti sosiaaliset tekijät ovat tässä hyvin merkittäviä. Kovaa keskustelua olemme käyneet äh, lentotuntien rajoittamisesta ja lentäjien lepoajoista erityisesti mannerten välisillä lennoilla. Väsymyshän on äh, erittäin paha vihollinen äärimmäisen teknisellä alalla näissä hyvin teknisissä lentokoneissa. Ja tässä koulutuksella on äärimmäisen tärkeä osuutensa. Dominic Riquet ja myös Jackie Foster nostivat tärkeitä asioita esiin. Jackie Fosterillahan on valtavaa kokemusta miehistön ja tietenkin erityisesti lentäjienkin toimista. Ja kun ajatellaan lentäjien koulutusta, niin sehän on tässä aivan A ja O. Ja me eurooppalaisina liikennepoliitikkoina olemme tässä kyllä merkittävässä vastuussa. Meidän on vaadittava samoja koulutusstandardeja yhdessä EASan kanssa tietenkin niin, että ensinnäkin lentäjien koulutus on erinomaisella tasolla. Se on nyt kaiken ajan O aivan ensin. Ja että heillä täytyy olla myös kokemusta, siis lentotunteja eh, ja mielellään myös eh, kokemusta simulaattoreista eh, ja hätätilanneharjoittelusta lentosimulaattoreissa. Tämähän nyt on aivan itsestään selvää tämäkin. Mutta erityisesti nyt, kun katsotaan näitä uusia ää, sähköisesti johdettuja järjestelmiä, niin ää, jotenkin tulee sellainen vaikutelma, että lentäjä ei aina olekaan puikoissa, onpa kyseessä sitten ää, autopilotti kokpitti- tai törmäyksen estojärjestelmää. Kyllä kokpitista on tullut todella sähköinen äh, ympäristö. Ja se, jos lentäjä sitten äh, joutuu hätätilanteessa toimimaan, niin tilanne on äärimmäisen dramaattinen. Ja Dominic Rike on aivan ehdottoman oikeassa siinä, että lentäjien tulee paitsi fyysisesti myös psyykkisesti olla äärimmäisen kovassa kunnossa. Ja tällaistakin harjoittelua tarvitaan niin, että lentäjät vaikeissa tilanteissa, joissa he, hekin pelkäävät henkensä edestä, ja paitsi pelkäävät oman henkensä edestä muutenkin ja lisäksi heidän pelkonsa on tietenkin, äh, koska istuvat siellä äh, ohjaamossa, niin äh, todella perusteltu, joten heidän täytyy myös tällaiset äärimmäisen vaikeat tilanteet pystyä hallitsemaan. Ja tässä hyvin monet eri asiat, eri tekijät pelaavat yhteen ja ne kaikki on otettava huomioon turvallisuus taattaessa turvallisuus ei koskaan voi olla sataprosenttisen varmaa, mutta lentäminen on edelleen kaikkein turvallisin eh, liikennemuoto eh, täällä maailmassa. Me sen osoittavat paitsi, sen osoittavat jo tilastotkin. Mutta edelleen meidän on parannettava turvallisuutta maailmanlaajuisesti ensin ja ensikädessä tietenkin eh, täällä Euroopassa ja pohjoisella pallonpuoliskolla kumppaniemme kanssa, amerikkalaisten kanssa ja kyllä tietenkin myös Kaakkois-Aasian edustajien kanssa. Kiitos sitten Ismail Ertug. Kollegat, olen hyvin kiitollinen tästä tutkimuksesta. Se mielestäni osoittaa hyvin selkeästi ja selvästi sen, mitä sääntelemätön sääntelyn purkaminen voi saada aikaan voiton tavoittelu, veron maksamisen välttely, ja tässä lentoyhtiöt ovat hyvin luovia, ovat nyt johtaneet hyvin kekseliäisiin ja menestyksekkäisiin toimiin. Minä olen erittäin kiitollinen tästä tutkimuksesta, koska se todella osoittaa heikkoudet ja heikot kohdat. Mehän täällä käymme hyvin usein keskustelua ja tämä tutkimus antaa meille erinomaista pohjaa keskustelullemme. Me olemme täällä ja muilla foorumeilla näitä asioita nostaneet esiin toistuvasti, mutta ei meitä ole uskottu, kun on sanottu, että no niin, se on sellainen sossu vaan, joka tuolla huutelee taikka vihreä. Mutta nyt tämä tutkimus todella osoittaa, että se mitä me olemme väittäneet ja sanoneet pitää paikkansa. Ja nyt onkin kyse siitä, miten jatkamme tästä eteenpäin, kun meillä nyt on mustaa valkoisella ja herra Rike osui naulan kantaan puhuessaan lentäjistä. Muuten nyt eh, viimeisimpien, eh, viimeisimmät tiedot lentokatastrofista ovat saaneet minut aika samoille linjoille teidän kanssanne, mutta se nyt vain sivuhuomautuksena. Niin, komissio, komission tulee nyt eh, tehdä niin kuin on luvannut ja tehdä lainsäädäntöehdotuksia, jotka, ja tämän haluan tässä todella sanoa, kun tässä on joka erilaisia suuntauksia nyt, niin nämä niin kutsutut dry ja wet leasing toimet. Minä olen ymmärtänyt nyt viime aikoina niin, että nämä ovat molemmat kiellettyjä Yhdysvalloissa. Eli se, että että voi liisata tällaisen äh, lentokoneen, äh, jossa tankki on täynnä ja miehistö paikalla. Ja kukaan ei oikeastaan tiedä, että, että missä mennään, ovatko lisenssit kunnossa, kun kerran niitä lisenssejäkin ja lentolupia vissi voi ostaa vähän sieltä ja täältä maailmalla. Näin pitkälle tämä tilanne ei voi mennä täällä. Ainakin wet leasing täytyy ehdottomasti kieltää. Ja sitten täytyy miettiä, miten näitä virtuaalilentoyhtiöitä tosiaan käsitellään. Hyvin vaikuttavalla tavalla on osoitettu, minkälaiset nämä rakenteet ja toimintatavat ovat. Ja hyvät kollegat, me emme missään nimessä voi hyväksyä sitä, että alalla toimii yrityksiä, joiden toimipaikka on täällä, mutta joiden alihankkijat tulevat ties mistä ja alihankkijat sitten hankkivat miehistöjä ties mistä. Ja nämä ihmiset lentelevät sitten täällä Euroopassa. Tämä on merkittävä ongelma, enkä minä nyt ollenkaan ole huolissani näiden ihmisten kan- kansallisuudesta. Se ei ole tässä mitenkään ratkaisevaa, mutta kyse on siitä, että kaikki miehistöt voivat työskennellä samoissa kunnollisissa olosuhteissa samoin ehdoin. Ja meidän on löydettävä sellaiset mahdollisuudet lainsäädännölle, että sääntöjen kiertäminen kerta kaikkiaan estetään. Vuonna 2008 asetus 1008, jossa kyse on ilmailupalvelujen tarjoamisesta Euroopan unionissa, niin kyllä nämä täytyy vielä käydä läpi kerta kaikkiaan myös sillä silmällä, että nämä uudet äh, keksinnöt äh, heijastetaan tähän. Kiitos ja sitten Karima Deli. Kiitoksia herra puheenjohtaja, hyvät kollegat. Me tiedämme kaikki, että sosiaalinen polkumyynti koskee aivan täysin myös ilmailualaa. Ja tämän tutkimuksen tulisi johtaa siihen, että me reagoimme tilanteeseen. Sanon tämän siitä syystä, että olen sitä mieltä, että tänä päivänä Nuoret lentäjät ovat ne, jotka joutuvat epävarmoihin työsuhteisiin. 40 prosenttia nuorista lentäjistä eivät ole saaneet suoraa työsopimusta työnantajan kanssa. Minä esitän kysymyksen, miten komissio pyrkii saamaan paremmat sosiaaliset äh, äh, olosuhteet aikaiseksi näille lentäjille? Millä tavalla voidaan suojata paremmin tätä eurooppaista toimintaa, eli joka varoittaa yritysten puutteista. Ja lisäksi me vaadimme myös sitä, että meillä olisi pakollinen velvoite niille yrityksille, joilla on yli tuhat työntekijää vuosikertomuksestaan sosiaalisista olosuhteista, jonka ovat määritelleet työmarkkinaosapuolet väsynyt työntekijä on sellainen, joka on vaarassa. Ja se paine, joka on yhä suurempi, joka kohdistuu lentäjiin ja henkilökuntaan, vaarantaa meidän kaikkien turvallisuuteen, mutta samalla vaarantaa myös näiden henkilöiden oman turvallisuuden. Lopuksi äh, haluaisin myös tietää, että päätöksen mukaisesti, jonka eurooppalainen ilmailualan turvallisuusjärjestö EASA on tehnyt, joka koskee liikenne lentokoneessa työskenteleviä raskaana olevia henkilöitä voivat olla lentokoneessa kolmen ensimmäisen raskauskuukauden aikana. Kannattaisiko muistuttaa siitä, että siellä ö, tällaisessa työympäristössä ovat ääni, ö, E, äänivaikeudet, erilaiset muut työolosuhteet, jotka ovat hankalat, jotka liittyvät esimerkiksi säteilyyn olemassa ja ne kohdistuvat näihin henkilöihin. Millä tavalla raskaan olevaa henkilöä voidaan velvoittaa työskentelemään lentokoneessa? On myöskin lentokoneen evakuointi, kun raskana olevalta on kielletty istuminen vaikkapa hätäuloskäynnin vieressä. Ja tämä vaikuttaa myös sosiaalisen, sosiaaliturvaan. Ja meidän tulisi ehdottomasti saada tähän jonkunnäköinen valvonta aikaiseksi. On nyt korkea aika ottaa käyttöön tämän tyyppisiä päätöksiä, mutta pelkästään neitä, vaan pitää tehdä myös päätöksiä, jotka ovat vastuullisia, sillä ne kohdistuvat nimenomaan näihin henkilöihin, jotka tänä päivänä ovat tämän tyyppisessä todella epämääräisessä tilanteessa, kun puhutaan työolosuhteista. Kiitos. Ja professori, tohtori Ive äh, Jorens äh, vielä. Meillä on tässä hiukan nyt aika kortilla, joten pyydän vastaamaan lyhyesti. Olkaa hyvä. Ymmärrän kyllä. Yritän pitäytyä parissa minuutissa. Paljon sanottu. Haluaisin toista. Tämä on survey, joka käsittelee lentäjiä ja pyrimme selvittämään, mitä vuosikymmeninä tapahtui – Tämä survey täydentää meidän tutkimuksiamme. Ei ole mitään epäilyä siitä, että vapauttaminen on tuottanut myönteisiä vaikutuksia. Me kaikki hyödymme siitä. Kiinnittäisimme myös huomata ongelmia saattaa syntyä epätyypillisistä työsuhteista. Monella on ongelma kaksi lähdettä. Nämä kansalliset raportit, joissa viranomaiset kyseenalaistavat kansallista tilannetta ja kansallisia viranomaisia. Ja toinen suunta on lentäjät. Monet ovat sanoneet, että ei ole mitään huolenaihetta, että lentäjät ovat ammattilaisia. Lentäjät ovat ammattilaisia siinä, missä kaikki olemme. Ja varmasti kaikki toimimme ammateissamme ammattimaisesti. Mutta lentäjien reaktio on, että tässä on riski pelkäättekö tai teettekö sitä päätöksen sen suhteen, että terve, sanoisitko, että minä lennä? Mitä teki sitten toisen lentäjän suhteen, mikä on reaktio? Ja saamme vastauksia lentäjiltä. Tilanne on mikä on. Onko että turvallisuusmääräyksissä työtunneista? oikeellisen tämän sääntöjen ja soveltamisen tai täytäntöönpanon on ero. Osa yrityksistä tietää, kuinka monta tuntia lentäjät lentävät, mutta he eivät tiedä sitä globaalisti. On taas mahdollista, että lentäjät lentävät osalle yritykselle ja kenelläkään ei ole globaalia lokikirjaa siitä, kuinka monta tuntia he lentävät. Me emme sano, että epä tyypillinen työ on väistämättä epäturvallista. Tiedämme, että mietintä on pitkä, akateemikot aina pit, kirjoittavat pitkiä raportteja, mutta pelkään, että osa kommenteista perustuu myös siihen, että koko raporttia ei luettu. Sanoin myös, että onko lentokoulujen välillä ongelma. Lentäjät selvästi mainitsevat, että heillä on ongelma lentokoulujen kanssa epäilemään, että että niitä valvotaan, mutta paljon ongelmia mainitaan. Ja me saamme lentokoulutakin reaktioita tähän suuntaan. Nyt on vaikea syrjäyttää ja lopettaisin sanoa jotain. Tiedämme, että jossain määrin EU-lainsäädäntö toimii. Mutta tämä jokainen viimeinen vi- alihankinta ja jokainen vilpillinen itsensä työllistämistapaus, siihen pitäisi tehdä tällainen testi. Jos lentoyhtiö on toimii jäsenvaltiossa, jossa vapaa palvelutarjonta toimii, niin silloin voidaan esittää tämä simulaatiotesti, onko tämä to- työsuhde todenmukainen. Tässä haluttiin, että kaikki toimijat olisivat yhteistyössä, ettei tarkasteltaisi ainoastaan Euroopan lainsäädäntöä. Tiedämme, että merkittävistä parannuksista huolimatta kysymykseen vastattavaksi, mutta ei riitä, että asioita tarkastellaan ainoastaan Euroopan näkökulmasta, koska huomaamme ja päivittäiseltä pohjalta lentoyhtiöt lähestyvät asiaa EUn ulkopuoliselta näkökulmalta. Me emme ole vapautumisen vastaisia, mutta me kentämme huomiota johonkin negatiivisiin vaikutuksiin. Totta kai minäkin hennan, lennän halvemmalla, mutta jollain tavalla haluaisin tietää, että lennä koneessa, jossa hintoja ajatellaan ainoastaan lentohenkilökunnan ja lentäjien kustannusrakenteen kautta. Kiitos. Ja, herra professori. Herra professori Jörens, kiitos oikein paljon esityksestänne ja vastauksistanne. Kiitän vielä kaikkia keskusteluun osallistuneita näinä todella järkyttävinä aikoina, niin kuin Werner Kunkin totesi, asia oli vielä entistäkin ajankohtaisempi. Ja lentoturvallisuus ja sen parantaminen ovat meille tärkeitä asioita. Sataprosenttiseen turvallisuuteen ei koskaan voida päästä, mutta mahdollisimman lähelle. Sydämelliset kiitokset ja nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan kyseessä matkailutyöryhmämme. Ja nyt pyytäisinkin sen puheenjohtajaa tulemaan tänne eteen.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 Puheenjohtaja pyytää hiljaisuutta saliin. Viisumipolitiikka on äh, tänään äh, keskustelun aiheena. Viisumipolitiikkahan vaikuttaa matkailuun kovasti paljon. Niin kuin tiedätte, Libe-valiokunta keskustelee juuri EUn viisumipolitiikasta. Siellä on kaksi komission lainsäädäntöehdotusta käsitteillä. TRAN-koordinaattorit 16. maaliskuuta päättivät, että teemme lausunnon Liben viisumipakettiin. Äänestys siellä toimitetaan lokakuussa 2015. Tätä taustaa vasten ensimmäinen keskustelumme tänään täällä matkailutyöryhmässä on tärkeä ja hyvin ajankohtainen. Ja heti kun SD työryhmä on nimittänyt esittelijän. Me käynnistämme täällä Tranissa, mm, siis valmistelijan, niin käynnistämme täällä työt. Ja nyt puheenvuoron saa komission edustaja Belinda Punkke. Hän on on pääosaston edustaja. Lyhyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Jaha, jos hän ei ole paikalla, niin herra Palva on. No, olkaa hyvä, herra Palma. Uh, thank you, Mr. Chair. Indeed, I'm... Kiitoksia. Niin, en ole rouva Paik, mutta olen tietysti Palma. Olen viisumipolitiikan johtaja sisäasioiden ja maahanmuuton pääosastolta. On surilolla täällä paikan päällä tänään. Viisumipolitiikka ja maahanmuuttokysymykset käsitellään pääasiallisesti live-valiokunnassa, mutta tietysti on mukava nähdä, että voimmeko saada tukea myös tästä valiokunnasta, joka erityisesti on kiinnostunut matkailupuolesta. Kuten tiedätte, miltei päiväinen vuosi sitten komissio hyväksyi niin sanotun viisumipakettinsa, joka koostui kolmesta pääosiosta, joista ensimmäinen oli säännöstön arviointi ja sitä, se, millä tavalla sitä on täytäntöönpantu viimeisen kolmen vuoden ajan. Ja sitten meillä oli kaksi lainsäädäntöehdotusta, joista yksi koski sitä, millä tavalla uudistetaan viisumisäännöstöä tällainen uudelleenmuokkaus ja toiseksi ehdotus aivan uuden tyyppiseksi viisumiksi. Näin alkuun käsittelisin tätä kaikkein kiinnostavinta asiaa tälle valiokunnalle. Luon katsauksen tähän komission uudistusehdotukseen viisumisäännöille. Minusta on tärkeää tietää, että yhteinen viisumipolitiikka ja sen päätavoite on aina ollut edelleen on hyvin pitkälti se, että estetään laiton maahanmuutto ja turvataan Schengen-alueen turvallisuus. Kuitenkin viime vuosina uusi tavoite on lisätty tähän yhteiseen viisumipolitiikkaan, joka on se, että meidän tulisi myös saada se toimimaan, että ihmisiä saataisiin enemmän Schengenin alueella ja näin vietäisiin eteenpäin talouskasvua EU-alalla. Tätä taustaa vasten siis komissio hyväksyi viime vuonna ensimmäinen neljättä uudistusehdotuksen viisumisäännöstölle. Ja olemme pyrkineet saamaan tasapainon aikaiseksi näiden kahden tavoitteen välillä, eli sen, että tarvitaan sellaista viisumipolitiikkaa, joka edesauttaa talouskehitystä EU-ssa, houkuttelee enemmän ihmisiä paikalle, mutta samalla myöskin turvaa Schengen-alueen turvallisuuden. Nyt en aio sen kummemmin mennä yksityiskohtiin sen suhteen, mitä olemme ehdostaneet, koska se on ehkä hiukan liian teknistä, mutta kertoisin tästä ytimestä ehdotuksessamme, joka on se, että olemme pyrkineet erottelemaan viisumipolitiikassamme tuntemattomat ihmiset, jotka hakevat viisumia ensimmäistä kertaa, ja henkilöt, joilla on jo mm, olemassa mm, rekisterissä viisumihakokertoja. Nämä ensikerran hakijat joutuvat erilaisen prosessin, mikä merkitsee sitä, että heidän täytyy tarvittaa kaikki asiakirjat, jotka tukevat hakemusta, sormenjälkiotteet ja lisäksi täytyy tehdä selkeä arvio, joka tavallisesti johtaa sitten yhden kerran maahantuloviisumin myöntämiseen. Mutta tietysti on monia ihmisiä, jotka ovat jo hakeneet viisumia, joille viisumi on myönnetty, useitakin kertoja ennen. Ja tässä kohdin olemme olleet sitä mieltä, että näiden henkilöiden, jotka ovat saaneet tällaisen kohtelun, tulisi saada myöskin automaattisemmin tai ainakin helpommin pitkän aikavälin voimassa olevan viisumin, jolla pääsee maahan useaan kertaan. Tietysti tässä me luotamme myöskin viisuminformointijärjestelmään, jota nyt käynnistellään tässä aivan samanaikaisesti. Kun se on käynnissä maailmanlaajuisesti, se velvoittaa kaikkia viisuminhakijoita kääntymään konsulaatin tai ulkoisen palveluntarjoajan puoleen, jossa tämä hakemus esitetään tarjoamaan sormenjälkensä, kuten myöskin kasvokuvansa. Nämä tiedot löytyvät tietokannasta, ja näin ollen jäsenvaltioiden on erittäin helppo tulevaisuudessa katsoa jokaisen hakijan kohdalla, onko hän käynyt paikalla aiemmin, onko hän käyttänyt sitä viisumia, joka hänelle on annettu, onko hän käyttänyt sitä laillisiin tarkoituksiin. Ja jos näin on, jos hän on käyttänyt kahta viisumia edellisen vuoden ajan laillisiin tarkoituksiin, niin kolmella kerralla hänen pitäisi saada kolmivuotinen viisumi automaattisesti. Tässä hetken, täl, tällä hetkellä nämä ovat viisumisäännöstössä äh, mahdollisuuksia ja me ehdotamme, että niistä tehtäisiin äh, ehdottomuuksia. Näin siis äh, tällaisten henkilöiden maanpääsy helpottuisi huomattavasti, jos edellisen vuoden aikana on ollut tällainen laillinen viisumikäyttö kyseessä. Tämä on se perusajattelumalli, joka tässä järjestelmässä meillä taustalla. Sen lisäksi Meillä on myös muutama muu uusi innovaatio. Mainitsen ne, koska nekin ovat erityisen kiinnostavia matkailijoille. Olemme esimerkiksi ehdottaneet sitä, että päätöksentekoaikaa vähennettäisiin 15-10 päivään koskien viisumihakemuksia samalla huomioiden sen, että tälläkin hetkellä jo ennen hakemusten enemmistö käsitellään alle 10 päivässä. Olemme myös ehdottaneet tätä hakemuksen jättöaikaa. Äh, se pitäisi, sitä pitäisi pitkittää kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen, mikä merkitsee sen, että ihmiset voivat välttää ruuhka-aikoja lomasuunnittelussa, tai eivät sitten viime hetkellä, kun he hakevat viisumia, niin heillä ei ole edessään odotusaikoja konsulaateissa. Olemme myös ehdottaneet konsuliyhteistyön puitteistoa uusittavaksi, jotta voitaisiin paremmin varmistaa Schengen-alueen viisumihakemusten saatavuus useimmilla alueilla. Se merkitsee sitä, että meillä olisi enemmän edustajistoja ja on joitakin maita, jossa vain yksi jäsenvaltio on läsnä tai ei edes yhtään. Ja jos hakija haluaa mennä jäsenvaltion X ja se, sitä maata ei ole edustettuna hänen maassaan, niin hänen on pakko mennä sitten lähimpään konsulaattiin. me on se, että hän voisi myös anoa sitä siltä maalta Schengen-alueella, joka on läsnä hänen omalla maaperällään. Se selkeästi helpottaisi niiden ihmisten asemaa, joissa, mm, joiden jäsenvaltioissa on erittäin vähän konsulaatteja. Toinen, toki ristiriitainen innovaatio, jota olemme ehdottaneet, joka kuitenkin on erityisen kiinnostava matkailun kannalta, on se, että olemme ehdottaneet sitä, että sallitaan jäsenvaltioiden äh, myöntävän viisumeita ulkorajoilla, lyhytaikaisia viisumeita, lyhyen äh, aikavälin matkailun kannustamiseksi. Tällainen hanke on jo Kreikassa olemassa Turkin rajalla ja nyt sitä on ehdotettu myös mahdollisuudeksi mukaan lukien oikeusperusta ja perusta viisumisäännöstössä niin, että kaikkien jäsenvaltioiden tulisi kyetä hyödyntämään tällaista mahdollisuutta myöntää viisumit ulkorajoilla. Tavallisesti asia voidaan hoitaa vain poikkeusolosuhteissa. Lopuksi haluaisin mainita, että olemme myös ehdottaneet harmonisoitua viisumin myönnön helpotusta perheenjäsenille. Tällä hetkellä toiminta ei ole yhdenmukaistettua. Olemme ehdottaneet, että luotaisiin tasaveroinen toimintaympäristö helpottaen sitä, että perheen jäsenet, ei pelkästään niiden EU-kansalaisten, jotka ovat hyödyntäneet vapaata liikkuvuutta, vaan myös tätä niin sanottuja liikkumattomia henkilöitä, niin kuin me heitä nimitämme, jotka eivät ole tätä vapaata, vapaan liikkuvuuden oikeuttaan hyödyntäneet, saisivat tämän edukseen. Nämä ovat siis näitä uudistusehdotuksia viisumisäännöstöön. Kuten mainitsin, meillä paketissa on myös toinen ehdotus, joka koskee kokonaan uuden tyyppisen viisumin luomista, joka, jonka olemme nimittäneet Touring-viisumiksi. Tuollaisen viisumin omistaja saisi olla Schengen-alueella vuoden ajan ja tuota aikaa voitaisiin pidentää toisella vuodella. Kuten tiedätte, lyhyen aikavälin Schengen-viisumi tavallisesti mahdollistaa 90 päivän maassaolon puolen vuoden sisään. Eli tällä uudella viisumilla sitten voitaisiin olla Schengen-alueella jopa yhden vuoden ajan yhdellä tärkeällä ehdolla, eli sillä, että tuollaisen viisumin omistaja ei jää yhteen yksittäiseen valtioon pidemmäksi aikaa kuin 90 päiväksi. Tämä viisumi olisi myöskin matkailijoille erittäin kiinnostava, koska nyt jo on monia ihmisiä, jotka haluavat matkustaa Schengenin alueella, mutta tämänhetkiset 90 päivän säännöt 180 päivän sisään eh, tätä estävät. Uusi sääntö mahdollistaisi sen, että Schengenin alueella voisi matkustaa jopa vuoteen asti. Se olisi tärkeää matkailulle ja myös muille ihmisluokille, kuten esimerkiksi sirkusartisteille, jotka kiertävät Schengenin alueella ja he voisivat näin hyötyä tämän tyyppisestä viisumista. Eli yhteenvetona käsittääkseni molemmat ehdotukset ovat todellinen käännekohta sen suhteen, millä tavalla Eurooppa tai EU voi hyödyntää viisumipolitiikkaa liikkuvuuden, liikkuvuuteen rohkaisemiseksi. Tuodaan näin mukaan talouskasvua ja työpaikkoja, parannetaan mahdollisuuksia ihmisten väliseen yhteydenpitoon, kuten myöskin kulttuurivaihtoon. Ehdotus mukauttaa visumiprosesseja laillisten matkaajien tarpeita vastaavaksi, tekee niistä tehokkaampia ja vähentää myös samalla näitä käsittelyaikoja, kuten myöskin hallinnollisia kustannuksia, joita jäsenvaltioille aiheutuu ja myös matkaajille itselleen. Yhteenvetona toteaisin, että luonnollisestikin nämä ehdotukset ovat sellaisia, että niistä tällä hetkellä keskustellaan sekä neuvostossa että Euroopan parlamentin libevaliokunnassa. Kyseessä on pitkä prosessi. Neuvostossa olemme päässeet pisteeseen, jossa nyt tällä hetkellä jo katsotaan tiettyjä kompromisseja, koska en salaa sunkaan sitä, että monet näistä ehdotuksista komissiolta eivät olet tulleet jäsenvaltioiden piirissä hyvin vastaanotetuksi. Turvallisuusnäkökulma yhteisessä viisumipolitiikassa on edelleen näiden jäsenvaltioiden mielestä etusijalla. Ne pelkäävät sitä, että jos me myönnämme tällaisia viisumeita, jotka sallivat moninkertaisen maahantulon, niin silloin joudutaan myöskin tekemään kompromisseja turvallisuuspuolelle. Turing-viisumi ehdotuskaan ei ole saanut mitään valtavan lämmintä vastaanottoa jäsenvaltioiden parissa, koska ne ovat huolissaan siitä, millä tavalla näitä ihmisiä valvotaan, millä tavalla voidaan valvoa, että he ainoastaan ovat tietyn jäsenvaltion alueella alle 90 päivää. Ja tässä suhteessa meidän täytyy jälleen katsoa sitä, mikä lopputulos saadaan aikaiseksi tässä lainsäädäntöprosessissa luonnollisestikin luotamme kovasti libevaliokunnan tukeen, jotta saataisiin aikaiseksi kompromisseja, jotka sitten tämän prosessin lopussa olisivat sellaisia, että rinnakkaislainsäätäjät voivat ne hyväksyä. Ja näin ne tarjoavat sitten kaikkien käyttöön juridisen välineen, joka vie eteenpäin talouskasvua ja helpottaa viisumin menettelyitä sellaisille hakijoille, jotka haluavat tulla Schengenin alueelle. Mielelläni vastaan kysymyksiinne, jos sellaisia tulee. Tämä nyt tietysti on ollut hieman pinnallinen katsaus tilanteeseen, mutta ehkäpä tämän valiokunnan kokouksen tarpeisiin sen pitäisi olla riittävä. Mielelläni kuitenkin vastaan kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin, jotka koskevat yksityiskohtia. Kiitokset herra Palman. Ja herra Ortun täydentää lyhyesti ja tämän jälkeen äh, kysymyksiä ja vastauksia ja tietenkin herra Uihelyi sitten myös. Kiitos ja huomenta. Puhun mielelläni teille taas. Tammikuussa puhut, viimeksi puhuttaani tammikuun lopulla. Sen kaksi päivää sen jälkeen, kun komissaarini Mandetissa olisi selittänyt prioriteettini seuraaviksi vuosiksi. Niistä en puhu enempää koska kollegat ovat sitä vastuussa. Ja neuvostossa on monimutkaisia vaikeita keskusteluja erityisesti näistä ehdotuksista. Arvoin, että teilläkin on kysymyksiä, jotka liittyvät Tran valiokunnan lausunnon hyväksymisen suhteen, joka lausunnon, joka olette tästä Libe-valiokunnalle ja niin. omassa paasastassa mielelläni vastaan näihin. Tällä alueella ei saa unohtaa lausunnossa, että tärkeiden viisumiin liittyvien kysymysten lisäksi on muita tekijöitä, jotka täytyy ottaa huomioon, kun helpotetaan ei-eurooppalaisten vierailijoiden pääsyä alueellemme pääsyä, joka liittyy kansallisten viranomaisten, tulliviranomaisten tarjoamiin palveluihin, kohteluun lentokentillä, satamissa, missä tahansa. Ensimmäisessä kontaktipisteessä hyvä turismi, kokemus alkaa sieltä. Toivottavasti viisumi vaatimuksia yksinkertaistaan ja lähdetään, mutta muitakin asioita, jotka pitää ottaa huomioon. On myös kieltä, jotka täytyy ottaa huomioon. Jollakin vierailijalla on ollut vähemmän mukavia kokemuksia turvallisuuden suhteen. Ja kansallisten viranomaisten pitäisi tarjota turvallisuutta sinällään, mutta myös hyvä kuva Euroopan kohteesta. Euroopan turismiteollisuuden täytyy myöskin ponnistella niiden turistien tapauksia, jotka tulevat kaukaa eri kulttuureista pitkillä lennoilla. Heille täytyy tarjota korkealaatuista palvelua kielen suhteen, ruoan, kulttuurin suhteen. Tarvitaan monimutkaista kattavaa politiikkaa, jota julkisen ja yksityisen sektorin täytyy toteuttaa saavuttaaksemme turismipolitiikan päätavoitteen, joka on Euroopan tasoiden yhä jo hyvän kilpailukyvyn parantaminen, että saadaan kasvua ja työpaikkoja turismista. Ottaisin vain kolme neljä asiaa sille. Tammikuun jälkeen meillä on ollut 78 yhteistä tointa valmistelussa sen jälkeen, kun komissaarimme teki ilmoituksen. Meillä on matala hiljaisen kauden ja välikauden toimia. Tuotamme ohjelmia väitellen. Niin meillä on ollut Berliinissä työpaja Euroopan yhteisestä julkisen ja yksityisen sektorin edustamisen suhteen. Tämä on samanlaisia kohteita Yhdysvallat, Australia, jopa Sveitsi. Tähän yksityinen sektori ja julkisen sektori ovat myös rahoituksella osallistuneet ja tämä tuottaa hyviä tuloksia. Oli Madridissa Amadaksen ja The Economistin seminaarissa, jossa oli matkailun tulevaisuutta. Minä puhuin monimuodikuljetuksesta ja yhteyksistä, kuljetusmuodoista. Nyt me keskustelemme viisumista. Kaikki mitä olette tehneet ihan jees, mutta kun aika on kortilla, niin ainoa asia viisumeista. Arvostaisin kovasti Tronilla on rakentava hyödyllinen lausunto Libellä komissaarituksen tueksi. Olemme vakuuttaneet, että kaikki ovat kertoneet meille, että se on oikein hyvä ehdotus. Muuta tuohan ei ole erityisesti viisamipolitiikkaan sitä. Olisi vain hyödyntää tilaisuutta eteen tämän 14. huhtikuuta seminaarissa osataakseni, että meillä on kattavat toimet mielessä. Viisi mutta myös monet muut toimet. Ja hamja. No, suuret kiitokset seuraavassa Mehän itse asiassa järjestetään kuulemistilaisuus asiasta, mutta tänään keskitymme siis viisumiasioihin. Varapuheenjohtaja Istvan Jöli saa nyt puheenvuoron, hän on turismi työryhmän olkaa hyvä. Meg kell, hogy Elnök úrnak személyesen, hogy... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää puheenjohtajaa ja koordinaattoreita. Vaikuttaa siltä, että meidän argumenttimme ovat nyt saaneet teitä hiukan liikkeelle. Ei voi olla niin, että vain lipevaliokunnan kanta kuullaan. On hyvin tärkeää, että toimitamme asiasta oman lausuntomme ja tämä on meille hyvin tärkeää. Euroopan parlamentin äh, eri valiokuntien täytyy todella kysyä itseltään, että haluammeko luoda lisää työpaikkoja, haluammeko vahvistaa kilpailukykyä, haluammeko kilpailukykyisen matkailualan Eurooppaan. Ymmärrämmekö me, että kilpailukykyinen matkailu ja eurooppalaiset työpaikat ja matkailutulot kaikki liittyvät viisumipolitiikkaamme. Euroopan viisumipolitiikka, Schengen-alueen viisumipolitiikka ei ole nykyisellään kilpailukykyinen. Komissiolta on vuodelta 2013 kertomus, jossa kysymys esitetään, jossa tarkastellaan tilannetta noin 6,6 miljoonaa matkailijaa vuodessa jäävät tulematta Euroopan unioniin, koska viisumipolitiikkamme tämän estää. Ja tässä kyseessä ovat maksukykyiset matkailijat. Näin meille onkin hyvin tärkeää, että ryhdymme taistoon. O, tässäkin talossa on kollegoita, jotka haluavat vain niin sanotusti suojella Eurooppaa, rakentaa uuden rauta esiripun, rakentaa muurin EUn ympärille. He ajattelevat vain turvallisuutta. Tämä komission kertomus, johon äsken viittasin, toteaa, että tulevina viitenä vuotena uusi viisumipolitiikkamme johtaa siihen, että tai voitaisiin luoda jopa 1,3 miljoonaa uutta työpaikkaa ja saada 1,3 miljardia tuloja jos matkailu olisi vapaampaa. Ja siksi meidän täytyykin nyt taistella tämän lausuntomme puolesta ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä Liben kanssa. Haluammeko jatkokehittää matkailua vai haluammeko todella Euroopasta tällaisen kaikista erillisen linnakkeen? Viisumin politiikkaa voi luonnollisesti ja tulee tarkastella. Se on täysin mahdollista. Ei se ole ollenkaan ongelmallista. Toki sääntöjä voidaan tarkastella ja viiden vuoden kuluttua näin voidaan tehdä uudelleen. Tosiasiahan on se, että on joitain, jotka ovat huolissaan ja epäileväisiä nyt viime kuukausien ja vuosien tapahtumien vuoksi, siis terrori, ter, ovat huolissaan terrorismista, esimerkiksi Pariisin attentaatti, Pariisin iskut tai Mm, muut mahdolliset iskut vaikkapa täällä Belgiassa, Brysselissäkin, olivatko niiden taustatekijät kolmansien maiden kansalaisia vai olivatko ne Euroopan kansalaisia? Huono uutinen. Meidän turvallisuutemme ei niinkään liity kyllä viisumin politiikkaan. Tarvitaan viisumijärjestelmä ja totta kai viisumipolitiikkaa tarvitaan, mutta nykyisellään viisumipolitiikkamme ja järjestelmämme ei ole kyllin joustava. Siitä tulee tehdä entistä joustavampi, ottaen huomioon todella myös matkailualan tarpeet. Viime viikkoina olen kuullut eri matkailujärjestöjä ollut niihin yhteydessä tämän lausuntommekin tiimoilta niin, että saamme faktaa tähän tekstiimme. Olen myös YK tahoja kuullut, myös hotellialan järjestöjä. Ja tulen nämä kertomukset toimittamaan myös teille. Näissä on koko joukko ehdotuksia ja suosituksia liittyen komission ehdotukseen, mutta kaiken kaikkiaan komission ehdotusta myös nämä matkailualan eri järjestöt kyllä tukevat. Nämä YK mm, alan erityisjärjestöt että vuoteen 2000 30 mennessä kansainvälisissä ympyröissä tulee liikkumaan 1,8 miljardia matkailijaa. Ja ne alueet, jotka ovat hyvin valmistautuneet ottamaan näitä matkailijoita vastaan, siis viisumipolitiikkaansa joustavoittamalla, tulevat olemaan suuria voittajia. Kiitos puheenjohtaja, että meillä on nyt todella tilaisuus kokoontua matkailutyöryhmän piirissä ja käsitellä tätä aihetta. Ja TRAN-valiokuntahan tulee sitten asiaa palaamaan. Kiitän Ursulaa ja muita, jotka ovat tehneet tätä työtä. Kiitos paljon. No niin, kiitoksia. Nyt ensimmäisenä Claudia Montero. Eh, paljon kiitoksia. ennen kuin mun viisumeista esittäisin rakentavan kommenttiin kollegoille turismityöryhmässä. Olen oikein iloinen, että tietyt turismin kovasti kytköksissä olevat asiat ovat esityslistalla mukana. Turismilla on merkittävä vaikutus reuna-alueiden talouksiin, Portugalia ja Irlanti esimerkiksi, mutta sillä on vaikutus Euroopan talouksiin kokonaisuudessaan. Se on laajalainen kysymys. Meidän täytyy käsitellä komission esityksiä. Parlamentin ja tämän valiokunnan täytyy tehdä niin paljon lausuntoja kuin välttämätöntä teollisuuden puolustamiseksi. Minusta turismin täytyy olla prioriteetti. Ja pitää vain keskustella. On tärkeää, että me puolustava sektoria, joka luo työpaikkoja ja ottaa kasvua. Nyt puhumme viisumipolitiikasta. Tänään on 20. vuosipäivä siitä, seitsemän maata 20 vuotta sitten lopettivat keskenään sen rajavalvonnan rajatarkastukset. Mutta katsotaanpa eteenpäin. Ensinnäkin byrokratian vähentäminen yksinkertaisemmat menettelyt, jotka auttavat kansalaisia. Sitten paremmat takarajat viisumihakemuksiin. Parempi konsulaattien välinen yhteistyö. Jos kun se on niin, että jäsenva, jollakin jäsenvaltiolla ei ole konsulaattia. Meidän täytyy myöskin uudistaa Schengenin verkkosivuja. Tarvitsemme online-foorumeita byrokratian vähentämiseksi. Joskus viisimmät ovat kiistanalaisia. Joten meidän täytyy ajatella, ketkä kaikki hyötyvät asiasta. Se helpottaisi asiaa. Miten ne kustannuksia arvioida, miten korotetaan konsulaateille, jotka edustavat muita jäsenvaltioita? Miten ehdotukset saadaan yhteensopivaksi olemassa olevien sektorikohtaisten asetusten kanssa? Miten saisimme säädöksiä mukaan, jotta, jotka ottavat meriliikenteen? Ja loppukommentti. Uskon, ja tämäkin on sanottu, en usko, että tämä ehdotus vaarantaa turvallisuutta. Byrokratia täytyy vähentää, mutta tämä myös parantaa politiikkaa, koska se voi ottaa Euroopan turismia. Kuten sanoin, tätä kannattaa priorisoida. Kiitoksia, Karima Deli. Alors, très... Ihan nopeasti vain. Kiitoksia tästä esityksestänne. Se, mitä te nyt olette tässä toteamassa, ovat ehdotuksia, joita Euroopan komissio on tehnyt maaliskuussa 2013, jotka on toistettu sitten vuonna 2014 huhtikuussa kollegani jo tässä sanoivat sitä, että tässä nyt on kyseessä se, että yksinkertaistaa viisumin hakuprosessia, konsul, konsulaariprosessia ja tietysti matkailu, kuten totesitte, on 10 prosenttia BKTstä ja sen seurauksena myöskin luo paljon työpaikkoja. Parlamenttihan on aina vedonnut siihen, että yksinkertaistettiin, yksinkertaistettaisiin menettelyjä eurooppalaisissa viisumimenettelyissä. Ja Euroopasta pyritään tekemään maailman ensimmäinen ja tärkein matkailukohde. Ja liikennevaliokunta on täällä määrittelemässä sitä, minkä tyyppisestä matkailusta on kysymys. Kysymys ei ole pelkästään mitään kuluttajamatkailusta, vaan ekoturismista ja laadukkaasta matkailusta, jotka ovat näitä tärkeitä matkailun muotoja. Minulla on kyllä pieni ongelma. Ymmärrän, että tämä kysymys on otettu esille myös valiokunnassamme, koska matkailua tulee edistää, mutta kun puhutaan viisumikysymysten sisällöstä, niin, niin oikea tahohan on libevaliokunta eikä, eikä liikennevaliokunta. Me emme tee päätöksiä, vaan libevaliokunta. Das ist natürlich richtig. Okay. Pitää aivan paikkaansa. Seuraavaksi Isaskuun. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille ja kiitos äh, näistä selityksistä. Kyllä meidän täytyy olla suhdanteet huomioon ottavia, moderneja poliitikkoja ja tietyissä kokouksissa ja joissain asiakirjoissa, joita olemme onnistuneet saamaan, todella viitataan laadukkaaseen matkailuun, matkailuun, joka voisi tarjota kullekin matkailijalle sitä, mitä hän toivoo ja odottaa, eli laadukkaat hotellit, matkailualan asiantuntijoiden hyvä koulutus ja niin edelleen. Eli meillä on hyvin paljon myös kasvupotentiaalia eh, matkailualalla, jonka täytyy tietenkin, eh, jossa puitteissa täytyy ottaa huomioon myös viisumi politiikka. Siksi onkin hyvä, että Euroopan parlamentti analysoi näitä viisumikysymyksiäkin äh, ottaen huomioon asian eri ulottuvuudet. Matkailullehan viisumit ovat äärimmäisen keskeinen asia ja todella on kuultu, että matkailijoiden määrä kolmansista maista Euroopan unioniin olisi vuoteen 2030 mennessä lisääntymässä jopa 80 prosentilla. Kiitos. Kiitos Claudia Tap. Kiitoksia, Stan Claudia Tapadea. Domnul președinte, mă bucur foarte mult că discutăm problema vizelor și în Comisia de Transport, așa cum este firesc. Kiitos. Täällä o fleksibilizare a politicii. Olemme täällä käsitelleet viisumipolitiikkaa ja sitä, että sen pitäisi toimia joustavammin, ei pelkästään matkailunäkökulmasta katsottuna, vaan sen takia, että se on tärkeää taloudellisesti. Hyvin monet matkailijat tulevat Euroopan unionin alueelle vuosittain ja se tuo meille myös paljon tuloja. Jos viisumipolitiikka on joustavampaa, niin silloin tämä, se edesauttaa tätä tilannetta. Ja TRAN-valiokunta tietysti tätä myöskin käsittelee, mutta tietysti meidän tulee ottaa huomioon se, että LIBE-valiokunta on päävaliokunta joka tapauksessa on hyödyllistä ehkäpä esittää tämän horisontaalisen työryhmän käyttöönottoa, jossa eri valiokunnat ovat edustettuina. Ja haluaisin, että matkailutyöryhmä ja TRAN-valiokunta voisivat tällaisen interryhmän osallistua. Eli tuen tällaista ehdotusta. Kiitoksia sitten Derek Lund. Thank you and, um... Kiitos. Kiitoksia panoksista keskusteluun. Viismipolitiikka on tärkeää ja tärkeää, että valinkuutamme ottaa osaan tähän. Kysymys on, miten voimme tasapainottaa ehdotuksia. Turismilla on valtavasti potentiaalia. Ja satana näitä yksityiskohtia. Ihmiset ovat, hakevat viisumia kerta toisensa jälkeen. Näitä täytyy miettiä. Vähän joustavuutta tarvitaan tunnustaen samaan aikaan turvallisuusnäkökohdat. Sekä Irlanti että Iso-Britannia ovat Schengenin ulkopuolella. Se on meille ongelma. Valiokuntana voisimme tarttua tähän. Meillä on tämä yhteinen matkustusalue, ainakaan maan välillä iät ajat. Haluaisimme säilyttää tämän. Joten olisi ehkä hyvä olla keskustelussa tästäkin perillä. Kiitos. Mehän olemme liikenne- ja matkailuvaliokunta. Ja ää, kyllä kun puhutaan ää, tulkkauksesta, niin äh, äh, tulkien mielestä tämä saksankielinen sana Fremdenverkehr, eli ikään kuin muukalaisliikenne, suomeksi käännettynä, on hyvin vanhentunut ja saksaksikin voitaisiin käyttää sana turismi, turismus saksaksi, joten ehkäpä tekin voisitte huolehtia siitä, että päivitettäisiin hiukan noita saksankielisiä kirjallisia käännöksiäkin, eikä enää puhuttaisi tällä vanhentuneella sanalla fremdenverkeä, vaan käytettäisiin tätä turismi-sanaa, joka on uudenaikaisempi. No niin, olkaapa hyvä. Nyt voitte vastata. Uh, thank you, Mr. Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos kunnianarvoisille jäsenille puheenvuoroista. Ja minun näkemykseni on, että olette ilmaiset myönteisen kannan komission ehdotuksesta, mikä on meille kovasti tervetullutta. Ja odotamme tätä myönteistä kantaa sitten lausunnossanne kansalaisvapauksien valiokunnalle. Muutama asia mainittu ja ranskalainen jäsen puhui komission ehdotuksesta maaliskuussa 2013. Komission ehdotus hyväksyttiin ensimmäinen 4.2014, eli vuosi sitten, ja kuten nyt keskustelemme tästä sekä neuvostossa että parlamentissa. Kuulin myös jotakin havaintoja meriliikenteen suhteen. Me kutsumme heitä merenkulkijoiksi. Siihen liittyy erityistä helpottamista. He voivat hakea viisumia varhaisemmassa vaiheessa, koska nämä ihmiset vastustavat laivalla, merillä, eivätkä voi aina viisumia hakea. Mietimme, miten voimme helpottaa heidän viisumihakemuksia. Meren kulkijat eivät, tässä me tarkoita ainoastaan laivan henkilöstöä, vaan ketä tahansa, joka työskentelee laivalla. Määritelmä laaja. Sengenverkosivut, sen tarve mainittiin, mutta se on osa ehdotusta. Tämä lisää seurattavuutta menettelyssä kaikilla maailmassa. Konsulaattiverkoston vahvistaminen. Tämä on yksi päätekijöitä komission ehdotuksissa. Sekin on katettu. Ja sitten olen aina tarttunut puheenvuorojen pääkohtiin onko iso kuningaskunta eri tavalla Schengen ulkopuolella. Että tämä uusi viisumisäädöstä ei sido, kun se on hyväksytty. Siinäpä se. Odotetaan teidän muodollista lausuntoanne kansalaisvapauksien valiokunnalle. Kiitoksia. Ja nyt vielä herra Tselni, olkaa hyvä. Köszönöm szépen. Én örülök, örülök annak, hogy Kramer elnök úr. Kiitos. Olen hyvin iloinen siitä, että puheenjohtaja Kramer puuttui tähän äh, saksankielisenkin sanamuotoon, kun aikoinaan olin matkailualan valtiosihteeri. Yksi ensimmäisiä toimiani oli poistaa tuo vanhentunut unkarinkielinen sana teksteistämme. Äh, ja Unkarin tulkeillekin voi tässä virallisesti sanoa, että mieluummin kuulen tässä sanan turismi kuin tuon vanhentuneen sanan. Ja Onpa hyvä, että ulko että valiokunta sekä työryhmää ovat todella heränneet siihen, että ei tämä suinkaan kuulu tämä asia Libe-valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan. Emme halua, että Libe äänestää kuulematta tätä ennen meidän lausuntoamme. Älkäämme unohtako sitä, että komission toteuttama tutkimus todistaa ja osoittaa, että vuosittain 6 miljoonaa matkailijaa eivät Eurooppaan matkusta, koska viisumipolitiikkamme tämän estää olemalla niin monimutkainen. Ja näinpä tulot mm, alalla kärsivät, tulot jäävät saamatta. Komissio äh, esitti tässä huomioita muun muassa, muun muassa merenkulkuun liittyen ja me tietenkin tulemme pohtimaan näitä komissionkin esittämiä huomioita ja sitten katsotaan, että mitkä, millä aloilla mitkäkin kysymykset äh, liittyvät tähän kokonaisuuteen, esimerkiksi lentokentät, ja miten tämä kaikki liittyy sitten viisumipolitiikkaan puolestaan. Omalle poliittiselle ryhmälleni olen esittänyt, että haluan eh, jatkossakin mielelläni käsitellä tätä aihetta, jos eh, tämä minulle tehtäväksi annetaan. Ja voin luvata teille, että live-valiokunnan kanssa pyrimme eh, neuvottelemaan erittäin hyvän kompromissin. Kiitos paljon. Kiitoksia. Näin tämä esityslistan kohta mm, on käsitelty. Muita asioita ei tietooni ole tullut. Seuraava kokous maanantaina 13. huhtikuuta kello 15. Kiitoksia ja mukavaa päivän jatkoa. It was very perfect for me because yeah. I have 20 minutes. Because the translation in English, it was. Yeah, it's too long, yeah. He said about transportation. Why do they?